Uh, ladies and gentlemen, uh, very good afternoon. Hyvää naiset ja herrat, hyvää iltapäivää, hyvää iltapäivää kaikille. Uh, we would like to get started. Haluaisimme aloittaa. Eli saisimmeko hiukkasen hiljaisuutta pyydän. Hauska nähdä näin paljon väkeä vähän piukkaa alkaa olla tietenkin. Täällä jotkut joutuvat jo seisomaankin, ehkä muutama paikka vielä vapautuu, mutta kiitoksia kovasti, että osoitatte kiinnostusta. Kiitos myös online-verkkovieraamme, jotka meitä seuraavat verkosta. Menettelystä on hiukkasen myöhässä nyt aloittelemaan, olen pahoillani, mutta meillä oli tärkeä keskustelu kuluttajaoikeusdirektiivistä juuri valiokunnan jäsenille kertoisinkin nyt, että huomenna kello 10 me lisäämme esityslistaan yhden kohdan hyväksyä näin hyväksymme kuluttajaoikeusdirektiivin tekstin. Poliittiset ryhmät tukivat tätä iltapäivällä. Se on tärkeä tapaaminen huomenna. Se koskee kaikkia valiokunnan jäseniä, eli tulkapa sinne. Sen jälkeen se meneekin täysistuntoon ensi viikolla Brysselissä lopullista hyväksymistä varten. No niin, nyt tärkeään aiheeseen, nimittäin sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla. Kaikki tietävät, että me olemme seuranneet tätä tarkkaan. Kollegamme Jean de Monse, joka iltapäivällä on myös mukana täällä, on ollut valiokunta-aloitteisen mietinnön esittelijänä. Valiokunta-aloitteinen mietintö on ollut hyvin tärkeässä asemassa ja rohkaissut komission jäsentä tilaamaan laajemman selvityksen, eli saimme vihreän kirjankin. Moni keistäkin vastasi siihen. Valmiina Prompto on nyt myös komissiosta läsnä. Hän on ollut usein otteeseen valiokunnassa ja paljon ollut käsittelemässä tärkeitä aiheita. Ja nyt hän on ottanut rahapelitkin huolekseen. Jälleen uusi haaste. Tervetuloa myös Jürgen Groitsman alderyhmästä hän on uurastava koordinaattori, mutta hän on myös esittelijänä tässä toisessa valiokuntaloitisessa mietinnössä rahapelit sisämarkkinoilla sitä tärkeämpi, koska nyt se toteutuu rinnakkain kuulemismenettelyn kanssa. Olen iloinen, että täällä on näin paljon asiantuntijoitakin läsnä. Ajattelimme niin, että Jürgen ensinnäkin alustaa, kertoo näkemyksistään. Sen jälkeen otetaan muutamat varjoesittelijät herra Dion joutui lähtemään jo aikaisemmin tässä, että ehkä voi ottaa järjestystä muuttaa, jos se sopii, eli lue ehkä ensin. Sitten lyhyitä kommentteja varjosittelijat, jos haluavat vastata. Totta kai he saavat tilaisuuden myöhemmin puhua keskustelun kuluessa. Tietysti me haluamme asiantuntijapuolelta heti neljän jälkeen, kun ihmiset ovat tulossa netissä mukaan. Eli pitää mitä puhetta Jürgen Kreutzmann, ole hyvä voit käynnistää keskustelun sinun mietintösi näkökulmasta. Vielen dank, Malcolm. Paljon kiitoksia, Malcolm. Kuten kaikki tiedätte, tällä hetkellä Euroopassa meillä on tällainen tilkkutäkki sääntelyä. Joissain maissa, kuten Saksassa, netti raapelit on kielletty kokonaan muissa jäsenvaltioissa, kuten Maltalla ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – on hyvin liberaali järjestelmä, sitten Ranska, Tanska ja Italia. Niissä on sähköiset rahapelimarkkinat, jotka mahdollistavat pelaamisen, mutta lupajärjestelmä on melko tiukka. Keskustelussa pitää ottaa huomioon myös Euroopan yhteisen tuomioistuimen päätökset ja sopimusrikkomusmenettelyt. Vaikka oikeudellinen tilanne on siis tilkkutakki, sähköiset rahapelimarkkinat mahdollistavat pelaamisen kaikille, kun pimeät markkinat tarjoavat pelaamismahdollisuuksia. Tällä hetkellä tilanne on epätyydyttävä ja siksi Euroopan parlamentti on kollega Schaldemosen mietinnössään viitannut tähän tilanteeseen jo muutama vuosi sitten. Mukava, että komissio on nyt tehnyt aloitteen – ja julkaissut vihreän kirjan tästä tärkeästä aiheesta. Minulle on sanottu, että tämän kuulemismenettelyn yhteydessä komissio odottaa paljon palautetta. Se osoittaa, että tämä on tärkeä aihe. Se nähdään myöskin siitä, miten monet olivat täällä tämän päivän kuulemistilaisuudessa. Minun mietinnössäni pyrin puhumaan useasta prioriteetista. Ensinnäkin sääntelykysymys rahapelimarkkinoilla. Selkeästi tiedetään, että täläisyysperiaate on tässä määrävä. Jäsenvaltiot itse päättävät, haluatko he avata markkinoita näille peleille, jos jäsenvaltio päättää, ettei se halua sähköisiä rahapelimarkkinoita, niin Euroopasta ei voi pakottaa näiden markkinoiden avaamisen. Mutta jos maa sallii tällaisen pelaamisen, markkinoiden on oltava avoimet – ja niitä on säädeltävä ilman, että syrjitään ketään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lupia pitää olla rajaton lukumäärä niin, että jokainen palvelun tarjoaja, joka vastaa tiettyihin kriteereihin, voi tarjota palveluitaan. Markkinoille pääsyn pitää olla syrjimätöntä. Esimerkiksi ei saada säädellä, että pitää toimia tietyssä maassa tämän yrityksen, joka tarjoaa näitä palveluita. Useat puhujat tänään kertovat oman maansa lupamenettelyistä erilaisista mahdollisuuksista säädellä markkinoita. Minun mielestäni pitäisi sitten pohtia sitä, voitaisiinko markkinoilla säädellä EU-sääntöjen pohjalta osittain. Jos enemmistöä ei löydetä, ne jäsenvaltiot, jotka haluavat, voisivat vahvistetun yhteistyön kautta, kuten EUn patentin osalta, nyt luoda yhtenäiset säännöt. Haluaisin kuitenkin sanoa, että jäsenvaltiot tällaisessa järjestelmässä myös itse pitkälti ovat päättämässä lupamenettelyistä lupien jakamisesta. Tärkeää on se, että lupamenettely on sellainen, että nettipalveluiden tarjoajia kannustetaan hakemaan lupaa. Näin voidaan taistella säätelemättömiä pimeitä markkinoita vastaan. Tärkeää on myös kilpailu, näiden pelaajien suojeleminen, alaikäisten suojeleminen, se, että estetään peliriippuvuus ja rahanpesu. Vihreässä kirjassa komissio on ottanut tämän aiheen keskeiseksi aiheeksi ja tietenkin omassa mietinnössä teen lisäehdotuksia peliriippuvuuskysymyksessä ja yritän kollega Schaldemosen mietinnöstä ottaa muutamia ajatuksia mukaan. Tässäkin pitäisi pohtia sitä, voisiko olla järkevää suojella pelaajia tiettyjen EU-minimistandardien mukaisesti, jotta voidaan huolehtia tietystä minimisuojasta. Yhteys on tärkeä nyt, kun ajatellaan yhteyttä sähköisen markkinoiden ja valtioiden veikkaus- ja arpajaispelien välillä. Urheiluvedon lyönti on myös tärkeää. Ja usein nämä näistä peleistä saatavat varat käytetään hyviin tarkoituksiin. Siksi tulevaisuudessa pitäisi lupamenettelyn kautta voida päättää myöskin siitä, mihin näitä varoja käytetään. Mielelläni kuulen muiden ryhmien varjoesittelijöiden kantoja. Meillä onkin ollut jo kokous, jossa valmisteltiin tätä kuulemistilaisuutta. Me yhdessä kutsuimme teidät tänne, jotta voisimme kuulla siitä, minkälainen tilanne on eri jäsenvaltioissa tällä hetkellä. Aikataulusta vielä mietin esittely Piekkoin 20. heinäkuuta määräaika tarkistusten jättämiselle ja 19. syyskuuta alkavalla viikolla äänestetään valiokunnassa ja lokakuussa Strasbourgin täysistunnossa. Kiitos. Uh, Kiitoksia kovasti Jörgen Kreutzmann. Nyt, jos sopii, niin katsotaanpa, haluaako joku varjoesittely puhua lyhyesti ennen varsinaista kuulemistilaisuutta. Herra de Jong joutui lähtemään, eli hän saa puheenvuoron. Ehkä joku muukin varjoesittelijä haluaa puhua tässä ensimmäisessä kierroksessa. No, de Jongista aloitamme ja siitä takaperin. Mr. Mr. de Jong. Dank u wel, voorzitter. En excuses dat ik eh, deze zaal inderdaad... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että joudun lähtemään täältä ennenaikaisesti. Tosiasia kuitenkin on, että kansallisvapauksien valiokunnassa on meneillään erittäin tärkeitä äänestyksiä, enkä ole ainoa, joka sinne joutuu lähtemään äänestämään, joten joka tapauksessa toivon, että ryhmäni tulee pysymään edustettuna tässäkin kokouksessa. Kyseessä on erittäin kiehtovaa keskustelun aihe. Monet henkilöt, jotka ovat halunneet osallistua keskustelun, ovat kertoneet meille näkemyksistään. Kyse on erittäin kiehtovasta aiheesta, kun tarkastelen Eurolottoa. Toiminta esimerkiksi siellä on useampien miljoonien arvoiset palkinnot, joten kyse on valtavan suuren luokan toiminnasta. Minusta vaikuttaa siltä, että Kyse ei mistään tavanomaisesta taloudellisesta toiminnasta kuitenkaan. Ja Euroopan yhteisön tuomioistuin on todennut saman asian. Hienoa, että herra Kreutzmann mainitsi toissijaisuusperiaatteen, subsidiariteettiperiaatteen, koska tässä suhteessa asiassa saattaa olla ongelmia. Mikä tarkastelen omani omaa maatani esimerkiksi Alankomaita, meillä on joitakin ongelmia, jotka liittyvät äh, uhkapelaamiseen. Siellä on kehittynyt tiettyjä ilmiöitä. Jotkut äh, elimet äh, toimijat pystyvät toimimaan aktiivisesti uhkapeli toiminnassa hallituksen suosiollisella avustuksella, mutta nämä menevät kuitenkin pidemmälle kuin mitä voisi kuvitella. Nämä samat toimijat, jotka toimivat äh, uhkapelialalla, ovat äh, laajentaneet toimintaansa viihdealalle muutenkin. Tietystikin toissijaisuusperiaate on sinänsä hyvä, ei, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että valtio voi olla yksin oman monopoliasemassa. Kyseessä täytyy olla se, että kaikki siirretään erittäin tiukkoihin puitekehyksiin. Keskustelun aihe on erittäin tärkeä. Me katsomme meidän ryhmässämme, että uhkapelaaminen ei ole mitään tavanomaista taloudellista toimintaa. Ja täytyy varmistaa, että ihmisiä suojellaan myöskin siltä, etteivät he tule riippuvaiseksi uhkapelaamisesta. Ja täytyy tarkastaa, mitä jäsenvaltiossa tässä suhteessa on tehty. Fox. Uh, thank you. Kiitos. Olen kiitollinen komissiolle vihreästä kirjasta. Moni jäsenvaltio ei noudata sisämarkkinasääntöjä. Näin luodaan keinotekoisia esteitä sijoittamisvapaudelle ja palveluiden tarjoamiselle. Tätä ei voida sallia. Meidän täytyy puuttua moniin kysymyksiin, ajatella vastuullista pelaamista tai haavoittuvien kuluttajien suojelu. Alan tekemä työ tässä kysymyksessä yhdessä komission ja sen standardointilaitoksen kanssa voisi olla malli myös lainsäädäntöpuitteille. On kai reilua sanoa, että vihreä kirja, jonka komissio on laatinut, ei ehkä ole ihan vahvimpia komission laatimia asiakirjoja mielestäni. Siinä ei ole selvää strategiaa esitetty kysymysten ratkaisemiseksi tällä alalla. Minä kehottaisinkin parlamentti olemaan rohkea tarjoamaan vastauksia näihin vaikeisiin kysymyksiin joita komissio jotenkin välttelee. Kreutzmann ja varoesittelijät toivottavasti ovat urheita ja lähettäisivät selkeän viestin komissiolle, että meidän täytyy myös huomioida sisämarkkinat, luoda lainsäädäntöpuitteet työpaikkojenkin luomiseksi ja ehkä verotulojenkin saamiseksi. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Rova Bula. I did not. I thought the other, the other. Minä luulin, että muut ryhmät puhuvat ennen minua. Edellisesti ottaen nyt halunnut mitään lisätä. Minua kiinnostaa kovasti kuulemistilaisuus. Aion kuunnella kaikkia tarkkaan. Henkilökohtaisesti uskon, ettei mikään ole oikeastaan muuttunut sen jälkeen, kun yhdessä työstimme Schaldemusen mietintöä, mutta mielelläni yllättyisin tällä kertaa. Niin can tell us herself whether she... No itse kertokoon sitten meille. <clears throat> Øh, ja, øh, jeg synes i bund og grund heller ikke, at der er rigtig meget ændret siden øh, vi stemte om helt tilbage i marts 2000. Minäkään usko, että kovinkaan moni asia on puuttunut, muuttunut sitten maaliskuun 2009. Sosiaalidemokraattiryhmä katsoo, että on erittäin tärkeää pitää silmällä sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Keskeistä on se, että muistetaan toissijaisuusperiaate ja se, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten uhkapelaaminen säädellään kussakin maassa. Sitä huolimatta mekin haluamme suojella pelaajia sekä alaikäisiä sellaisia että muutoin haavoittuvaisia ryhmiä. Mä täytyy pohtia, miten tätä puolta voitaisiin parantaa. Lisäksi minun nähdäkseni meidän täytyy pohtia sitä, miten asioita voitaisiin pistää asianmukaisella tavalla täytäntöön. Ehkä voitaisiin parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Niitä voitaisiin ryhtyä toimiin luvatonta pelitoimintaa vastaan Euroopan markkinoilla. Tämä on kysymys, johon voitaisiin puuttua. Minä suhtaudun erittäin avoimielisesti tämän asian ja ilomielin jään kuuntelemaan asiantuntijoiden näkemyksiä tässä kuulemisessa. Keskeistä meidän ryhmämme kannalta on se, että jäsenvaltiot kuitenkin itse saavat päättää omasta lainsäädäntöpuitteistostaan. Tietystikin pitäisi pyrkiä läheisempään yhteistyön jäsenvaltioiden kesken samana, samaan aikaan. Euroopan tasolla pitäisi pystyä suojelemaan kuluttajia ja pelaajia. Aina kun me puhumme uhkapelaamisesta, tämän kiinnitän hyvin paljon huomiota. Monet ihmiset ovat tulleet tänään paikalle tähän kuulemistilaisuuteen ja ilomieli nyt itsekin jään kuuntelemaan, mitä sanottava asiantuntijalla on. Kiitoksia kovasti. Sitten varusittelystä viimeisenä herra Aba. Oui, mer, mer. Niin, kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän esittämän näkemyksen ja Rova Saldemosen kanssa myös. Ensinnäkin pitäisi todeta, että voimme olla iloisia siitä, että komissio nyt nostaa kissan pöydälle tällaisessa ilmapiirissä, joka ehkä on nyt rauhallisempi ja voimme näin paremmin tehdä työtä rauhallisemmin mielin ja tehokkaammin. Tämä ensin. Ja toiseksi kaikki tietävät, että rahapelimarkkinat ovat toisenlaiset markkinat, eikä se ole mikään tavallinen palvelu. Siksi meidän täytyykin miettiä eurooppalaista lisäarvoa. Rova Schaldemons on aivan oikeassa, hän totesi, että täytyy miettiä kuluttajasuojaa, alaikäisten suojelu varsinkin. Ja minun mielestäni eurooppalaista lisäarvoa on löydettävissä, jos ajatellaan koko pelialaa. Ja jos ajatellaan tätä aikaisempaa mietintöä, niin meidän täytyy ajatella ylipäätään urheilun koskemattomuutta myös, integriteettiä. Ehkä siinäkin voidaan päästä eteenpäin. Kuten esittiläkin totesi, meidän täytyy pitää mielessä kahta periaatetta. Ensinnäkin meidän täytyy lähipäätösmenetelmää kunnioittaa, subsidiariteettia, joka olisi aktiivista, ei pelkästään olla puolustuskannalla, vaan mietitään yhteisiä standardeja, olisivat teknisiä pragmaattisia, jos ajatellaan tiettyjen lupien myöntämistä, niin että päästäisiin eteenpäin. Näin voidaan laillinen tarjonta saada houkuttelevammaksi, koska näin voidaan torjua myös laitonta tarjontaa ja näin voidaan jäsenvaltiossa paremmin säädellä toimintaa ja luotaisiin yhteistyömekanismeja tai hyviä käytäntöjä. Mielestäni nämä ovat tärkeitä seikkoja. Toiseksi minulle on tärkeää se, että otetaan huomioon myös tällä alalla vastavuoroinen tunnustaminen, että sitä ei sovellettaisi, koska meidän täytyy noudattaa subsidiariteettia. Komissio täytyy myös vaatia, että saataisiin jokinlainen yhteenveto avautumisesta ensivaiheessa jäsenvaltioissa. Erityisesti ajatellaan toimijoita, jotka tekevät tarjouksia, offshore-tarjoukset, esittelekin kai puhu näistä. Tässä täytyy myös miettiä näitä markkinoita Euroopan unionissa hyvinkin tarkkaan. Yhtäältä siis meidän täytyy noudattaa lähipäätösperiaatetta, eikä noudattaa vastavuoroista tunnustamista, tehdä yhteistyötä, miettiä mitä lisäarvoa Euroopassa voidaan tarjota. Näin saataisiin jonkinlaista tuottoa myös tälle alalle, koska se liittyy paljon urheilutoimintaankin, että se pysyisi elinvoimaisena. Näin voitaisiin työstää yhteisiä teknisiä standardeja näin operaattoritkin ja kaikki toimijat peliketjus voisivat tarjota laillista, houkuttelevaa tarjontaa. No niin, kiitoksia teille kaikille. Mielestäni tämä oli hyödyllistä käynnistä keskustelu näin. Varmasti meitä katsovat ja kuuntelevat, tajuvat, miten tärkeästä aiheesta on kyse ja nämä äsken kuullut ihmiset tekevät tässä työtä esittelijän kanssa. Nyt sitten meidän varsinaisen ohjelmaamme, kuuntelemaan vieraitamme. Sen jälkeen kollegat ja parlamentin jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Tervetuloa muuten kaikki lämpimästi. Täällä on iso liuta ihmisiä eri alojen ansiatuntijoita. Ensinnäkin tarkastelemme sitä, miten, miltä, miten tätä voitaisiin säännellä. Sitten kuullaan käytännön ihmisiltä sääntelyn riskeistä ja mitä nettipelaamisesta on seurauksia sen jälkeen – kuluttajan se päästä seuraavaksi. On hyvä, että täällä on ihmisiä myös, jotka ovat mukana tässä kysymyksessä. Ajatellaan sosiaalisia ongelmia, joita pelaamisesta koituu. Ne käsittelevät aiheita, siis kuten täällä todettiin, että pelaaminen, nettipelaaminen on poikkeuksellinen palvelu, se ei ole mikä palvelu tahansa, ja siinä ehkä täytyy miettiä eurooppalaista sääntelyä, koska täällä on iso liuta puhujia, joudumme myös miettimään aikataulutusta. Puheenjohtaja antaa teille tietyn ajan, jos menee yli, niin tuijotan teitä ja pidän ääntä tai jopa ehkä tartun nuijaankin. Teillä on myös puhujien vademekkune toimitettu, kalvotkin etukäteen on toimitettu, jos joku niitä on toimittanut. Kaikki tieto löytyy sieltä. Aloitetaanpa sitten. Ensimmäinen vaihe. Herra Lori Korpi aloittaa sen. Hän on lainopillinen ja tutkimusjohtaja Gambling Compliance-yrityksessä. Hän on tehnyt paljon työtä tällä alalla. Ajatellaan sääntelyä, kehitystä pelaamisessa. Hän puhuu 10 minuuttia. Sen jälkeen Philippe Vlamenck. Hän on kumppani Vlamek Partners-yrityksessä. Hänelläkin on ollut paljon kokemusta lainsäädännöstä Euroopassa monissa asioissa palveludirektiivistä alkaen. Silloin hän muistaakseni ensi kerran puhui täällä valiokunnassa, mutta nyt myös rahapeleistä hänellä on asiantuntemusta. Hän on myös tutkinut alaa. Eli kymmenen minuutin verran ensin Herra Korpi, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Minulla on täällä joitakin uh, kalvoja, jotka ehkä ovat tässä avuksi. Hienoa, että saan olla täällä tänään kertoakseni teille Camping Compliance järjestön toimista viime vuosina uhkapelin osalta. Toivakseni pystyn antamaan teille kokonaisvaltaisen kuvan vihreästä kirjasta kuulemisesta, joka liittyy nettipelaamismarkkinoihin, taka useisiin markkinoihin, jotka valitsevat eri puolilla Eurooppaa, ja puhun sääntelymallien hyödyistä ja haitoista, niistä tiedoista, joita on saatavilla koko asiasta Euroopassa. Seuraavasta kaaviosta ilmenee se, että kun tarkastelen asioita korkeammalla tasolla, tästä kartasta havaitaan, että jossakin jäsenvaltiossa Monissa jäsenvaltioissa on jonkinlaista sääntelyä jo nettipelaamisen suhteen, vain muita, joitakin maita on olemassa, jotka estävät tämän tyyppisen toiminnan. Täällä on joitakin harmaan merkittyjä maita, joiden suhteen ei ole ilmoitettu olemassa olevasta lainsäädännöstä. Seuraava kaava kuva puolestaan antaa tarkemman kuvan. Tästä havaitaan, että säännöllistä markkinoista eri puolille Eurooppaa voidaan tarkastaa maita, joissa on monopoli, joissakin on paikallisia lisenssejä, joissakin valitsevat avoimet markkinat. Seuraavasta kuvasta puolestaan saadaan hyvä tilanne vihreä kirjaa ja konsultointia silmään pitäen. Vihreä kirjan tämän aikaan, jolloin on enemmän toimintaa kuin koskaan Euroopan jäsenvaltioiden taso. Tämä osoittaa, että jos näissä, monissa jäsenvaltioissa on toimia meneillään nettipelvisen suhteen. Espanjassa viime kuussa vastaanettiin pelaamista koskeva lainsäädäntö. Tanskassa tullaan tänä vuonna antamaan vielä nettipelaamista koskeva lainsäädäntöä. Suomesta voin sanoa, että ensi vuonna monopoliasema kirjataan lainsäädäntöön Saksassa. Tilanne on sellainen, että tällä hetkellä estetään nettipelaaminen. Irlannissa, Irlannista aina Itä-Kyproksen saakkaan voidaan kartoittaa tilanne. Italia voidaan ottaa mukaan myöskin kuvan, koska Italiassa on tänä vuonna laajennettu kä- käteispokeri ja kasino mukaan tämän lainsäädännön piiriin nettipelaamista koskevan lainsäädäntöön tila on erittäin dynaaminen, se vaihtuu hyvin nopean tahtiin. Aikana ei ole vihreä kirjan julkaistu. Sitten seuraava kaavakuva. Kysymys kuuluu, mitä me tiedämme tuotepohjaiselta kannalta katsottuna? Jäsenvaltiossa voidaan tarkastella pelaamisen oikeudesta kehitystä. Urheilualan velonlyönti on kaikkein yleisin tapa, lotto, toiminta, kasino ja bingo tulevat heti perässä, kun tarkastetaan, mitkä nettipelaamisen muodot ovat sallittuja. Ja hyvin nopeasti tilanne vaihtuu kuitenkin, tilanne kehittyy nopeasti. Sitten seuraavasta kaavasta, kuvasta voitte havaitaan, miten voidaan kuvata olemassa olevaa lainsäädännöllistä tietoa. Minkälaista tietoa on markkinoista eri puolilla Eurooppaa? Vihreä kirja arvioineen sanoo, että hyvin vähän tietoa on vasta saatavilla. Tämä on totta, koska pelkästään Italiasta ja Ranskasta saadaan kuukausittaista ja neljäsvuosittaista tietoa markkinoiden kehittämisestä. Muut tyyppiset tietolähteet, esimerkiksi pelaamisten liittyvät tutkimukset, joita on tehty jäsenvaltiossa, antavat omaisen kuvan tiedoista eri jäsenvaltioista lainsäätäjien, tutkijoiden ja sääntelijöiden Käytössä on erittäin monenkirjava kuva. Mikäli tarkastellaan joitakin tietoja, jotka ovat kuitenkin saatavilla, kuukausittaiset tiedot, jotka AAMS julkaisee Italiassa, antavat ensimmäisen mahdollisuuden tarkastella valiovertailukohdan tapaisesti sitä, miten nettipelaamismarkkinat kehittyvät ja kypsyvät. Esimerkiksi taitopelit, mukaan luettuna pokeriturnaukset, ovat kaikkein suurin osa siellä markkinoista. Italiassa tämä on laajentunut myöskin käteispokeriin ja kasinopeleihin, jotka pitkään olivat harmaata aluetta. Täten saadaan hyvin voimakas, hyvä pohja lainsäätäjälle. Tietopohja on nyt hyvä. Tämän pohjalta voidaan arvioida nettipelaamisen markkinoiden kehittymistä – Tämä tarjoaa meille hyvinkin paljon tietoa, kun myöskin kun pohtii, haluaako mennä markkinoille mukaan vai ei. Seuraava kaavio osoittaa, että Italiassa on hyvinkin paljon tietoa käytettävissä. Tässä kaavakuvassa näkyy, kuinka monta aktiivista pelaajaa käyttäjä tunnustanut käytössä. näidenkin arvioilla politiikan tekijät voivat arvioida tilannetta ja ryhtyä sitten sääntelyt toimiin. Seuraavaksi Ranskan tilanne. Ranskassakin on syntymässä tietokantoja. Tästä kaaviosta nähdään kokonaisvaltainen kuva nettipelaamisesta. Ilman, että nyt menen liiemmin yksityiskohtiin, voin viitata nyt tämän sektorin kohkoon, mikä tarkastaa urheiluvedonlyöntiä. Sen suhteen saadaan selkeä kuva tilanteesta markkinoilla. Urheiluvedonlyönti, Ranskassa sen kehittyminen on tässä näkyvillä. Tämä on hyödyllinen tapa arvioida markkinoiden kehittymistä niin ikään. Entä sitten muutoin Euroopan unionin nettipiransmarkkinat? Muita markkinoita on vaikea saada tietoa kuin Ranskasta ja Italiasta. Tässä joitakin tiedon, murusia, jotka ovat käytettävissä. Nämä ovat jonkinlaista tietoa maiden tilanteesta ja markkinoiden tilanteesta. Esimerkiksi Espanjan harmaiden markkinoiden tilanne niin kuin Espanjan teleliikennemarkkina on ilmoittanut. Tästä nähdään jotakin lukuja, jotka eivät, pitä, jotka eivät kuitenkaan pidä sisällä nettipelaamissa toimijoita, jotka toimivat isosta Britannista käsin. Tässä on myöskin Saksan ja Ruotsin tilannearviointeja nettipelaamisen osalta noissa maissa. Seuraavalla sivulla puolestaan nähdään toinen alue, jolla pelaamista esiintyy, ovat pörssissä olevat yritykset. Niiden osalta saadaan tietoa esimerkiksi Saksasta ja Kreikasta. Sillä havaitaan, että markkinat ovat kehittymässä, että markkinoiden liikevaihto on 250 miljoonan luokkaa vuosittain. Nyt ollaan pikkuhiljaa saamassa kuvaa EUn vedonlyönti- tai nettipelaamismarkkinoista, mutta kuvan sirpaleinen. Mikäli nyt palaan esitykseni otsikko, mitä voidaan oikeastaan sanoa eu nettiperusmarkkinoista miltä markkinat näyttävät tänä päivänä. Sääntelijän kannalta vaikuttaa siltä, että markkinat ovat siirtämässä sääntelyä edeltävältä kaudelta sääntelyn jälkeiselle kaudelle ja markkinat ovat sirpaloituneet, mutta kehitys tapahtuu nopeasti. Markkinatietojen osalta voidaan katsoa, että luotettavien tietojen merkittävyys ei koskaan ollut tärkeämpi kuin tänä päivänä. Esimerkiksi hyvin paljon keskustelua käytetään eri puolilla Eurooppaa verotuspolitiikasta. Jotkut ovat todenneet esimerkiksi, että urheilu, vedonlyönti, tulot, ne päätyvät mustille markkinoille, harmaille markkinoille, niitä ei koskaan veroteta. Ranskassa nyt ryhdytään keräämään näitä tietoja, että voidaan puuttua tähän tilanteeseen. Samanaikaisesti tämä vaikuttaa myöskin eurooppalaisen keskusteluun. Tässä on ristiriita Italian, Belgian ja Tanskan osalta esimerkiksi, kun tarkastellaan verotuskysymyksiä ja sitten toisaalla ovat Ranska ja Saksa. Ne ovat erilaisessa tilanteessa. Ilman luotettavaa tietoa ei voida reagoida siten, että perustetaan päätökset näyttöön. Ehkä olin urhea ja liiankin tyhmä, uhkarohkea, kun puhuin näin, kun tiedän, että kuka tässä minun vieressäni istuu, mutta joka tapauksessa tämä oli mitä minä halusin tässä yhteydessä sanoa. Uh, Kiitoksia kovasti. Minä pidän ajasta kiinni, mutta paljon saatiin tietoja, kalvotkin meillä on. Halusitte luotettavaa tietoa. Rova Salmosen mietintö peräänkuulutti myös sitä. No, hyvä, että tuli näin paljon tietoa myös Ranskan sääntelijältä. Varmasti heidän edustajansa puhuu piakkoin, että saamme tarkempaa tietoa. Hyödyllistä tietoa varmasti tulee keskustelun eväksi. Rova herra Flamink. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Olen iloinen todellakin, että sain tilaisuuden tulla puhumaan tästä kiehtovasta aiheesta tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, mutta sanoisin ensin, että on aikamoinen haastekin se on Löövenin yliopisto pyysi minua kerran, antoi kolme tuntia kuitenkin aikaa esitellä, että jos puristetaan kymmenen minuuttia, mä pahoilla, niin jos joudun tässä yksityiskohtia hyppelemään yli. Tuomioistuimen oikeuskäytäntö on aika iso. Seuraava kalvo, kiitos. Minä yritän tässä alustuksessani ottaa esille joitakin kysymyksiä, jotka minun mielestäni ovat tulleet esille oikeuskäytännöstä. Ajatellen keskustelua vastavuoroisesta tunnustamisesta, jäsenvaltioiden vallasta, harkintavallasta ja myös missä määrin jäsenvaltioiden politiikka on ollut johdonmukaista, lupien myötäminen ja myös teolliset tekijänoikeudet urheilutapahtumissa. Seuraava kalvo. Ensinnäkin aluksi sanottakoon, että tässä vaiheessa tuomioistuimien oikeuskäytöt ei ole mitenkään vakiintunut, vaikkakin meillä on valtava määrä tapauksia kuitenkin. Ja myös sitten 94 alkaen. Kuitenkin on paljon tapauksia, jotka ovat vielä auki. Tässä kuussakin meillä on Italian tapauksesta myös tapaaminen. Ranskan tapauksesta on tulossa myös päätös ja myös julkisasiamiehen on tulevassa Itävallan tapauksessa myös Itävallan uusi tapaus jäsenvaltioilla on tästäkin tiedottu. Tämä tarkoittaa sitten itse asiassa, että tämä ei ole vielä tarinan loppu oikeuskäytännön osalta. Seuraava kalvo, kiitos. Sitten ensimmäinen elementti. Mielestäni monien vuoden ajan on käyty keskustelua siitä, pitäisikö vastavuoroisen tunnuttamisen periaatteita noudattaa rahapeleissä. Kun ajatellaan, että on lupaperusteinen järjestelmä niin, että jos on lupa annettu yhdessä jäsenvaltiossa, voi toimia myös toisessa jäsenvaltiossa. Tuomioistuin jo 99 epäsuorasti Finnish Laara-tapauksessa päätyi tähän. Tuomioistuin sanoi, että jäsenvaltiot voivat harjoittaa omaa politiikkaa riippumatta toisen jäsenvaltion politiikassa. Itse päättää myös, minkä tyyppiset operaattorit voivat toimia, kuinka paljon niitä on ja minkä tyyppistä pelaamista tapahtuu. Tuomioistuin antoi myös päätöksen ensi kertaa tässä Liga Portuguesa tapauksessa Santa Casa-tapaus myös on sen nimi. Siinä tuomioistuin sanoo ihan selvästi, että jos esimerkiksi on tuossa laillisesti tarjottua pelaamista, niin se ei takaa sitä, että kuluttajat toisen jäsenvaltion alueella saisivat riittävästi suojaa ajatellen petoksia ja rikollisuutta. Siis ei tästä voida arvioida ammattimaista integriteettiä suoraan, jos niitä tarjotaan tehokkaalla tavalla ulkomailla. Ensi kertaa tuomio liittyen mainitsin nimenomaisesti tämän. Siitä keskusteltiin uudelleen seurastapauksessa myös, ja siinä itse asiassa tuomioistuin nimenomaisesti toisti nämä lausunnon, ja siinä mentiin oikeastaan vielä pidemmälle – ja saatiin lausunto myös tästä. Minä väittäisin ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on nyt hoidettu seuraava kalvo, kiitos. Erittäin tärkeä näkökohta tässä keskustelussa, kun puhutaan lähipäätösperiaatteesta, että aivan ensi tapauksesta alkaen Singler 94 tuomioistuin oli sitä mieltä, että uhkapelit, rahapelit ovat erityisluonteista kaupallista toimintaa ja jäsenvaltiolla on laaja toimintavalta arvioida, minkä tyyppistä politiikkaa pitäisi harjoittaa. Tuomioistuin jopa sanoi, että käytettiin sanaa harkintavalta. Tiedämme, että oikeudellisesti ottaen harkintavalta on kaikkein mahdollisin, mahdollisimman suurin toimivalta, joka, jota rajoittaa oikeastaan vain harkinta, joka valla, valtiovallalla on. Jos ajatellaan, meidän täytyy keskustella totta kai myös perussopimuksia, perussopimuksista. Harkintavalta perustuu siis moneenkin kysymykseen. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, mitkä ovat heidän tavoitteensa, missä, millä tasolla kuluttajasuojaa tarjotaan, mikä on yleinen järjestö, sen merkitys ja missä oloissa ei nettipelaamista sallita, minkä tyyppistä lainkäyttövaltaa käytetään ja minkälaisia pakotteita tai seuraamuksia on, jos on ongelmia. Seuraava kalvo, kiitos. Keskus, tämä harkintavalta meni niin pitkälle, että jossain vaiheessa tuomioistuin totesi uskovansa, että monopoli lähestymistapa sopi paremmin tähän kuin kilpailun perustuva lupajärjestely. Tuomioistuin ei tietenkään kieltänyt sinällään lupamenettelyä, mutta suosi kuitenkin monopolijärjestelmää, koska valtio on suoraan tässä mukana verrattuna kilpailuun perustuvaan lupajärjestelyyn yksityisiin operaattoreihin, vaikkakin operaattorit joutuvat menemään läpi lupamenettelyn ja rangaistuksineen päivineen. Meni aivan selväksi, että tuomistun ei kuitenkaan sano, että muut järjestelmät eivät ole mahdollisuuksia, mutta ovat kuitenkin suosineet selvästi eri päätöksissä monopolia. Sitten seuraava kalvo, kiitos. Sitten nettipelaaminen tuli ensi kertaa suoraan esille senaattitapauksessa, Gambelli Placani tapauksessa ja vielä selvemmin viime tapauksessa Liga Portugues, Ladbrokes, Marcus Tools, Media. Siinä jouduttiin puuttumaan tuomioistuimessa nimenomaisemmin tähän ympäristön Tuomioistuimen arvio oli, että nettipelaaminen edustaa suurempaa petosriskiä verrattuna perinteisiin peleihin. Oikeastaan siinä esitettiin neljä syytä, ja eivät sinällään syitä sille, että tuomioistuin on noudattanut omaa linjaansa. Ne oikeastaan tulivat VTOn tapauksista, kun siellä keskusteltiin USAn tarjoamista palveluista. Siis tämä koskee näitä neljää tuomistumin esittämää perinnettä. että on suora yhteyttä, on helppo saatavuus, se, että on paljon tarjontaa ja sitten ympäristö. Tuomioistuin lisäsi tähän, että internet on kanava, ei mikään peli sinällään. Seuraava kalvo, kiitos. Tämän seurauksena tuomioistuin totesi, että jäsenvaltiot voivat laajentaa myös yksipuolisten rajoittavien sääntöjen soveltamista, jos se edustaa yleistä etua tai liittyy tähän luonteeseen, ja voivat käyttää myös oikeudessa keinoja, että voidaan noudattaa tätä lainsäädäntöä. Seuraava kaavo, kiitos. Ja sitten päästään ytimeen, ja myös komission jäsen Barnier omassa lausunnon viime vuonna tekee tämän aivan selväksi, miksi Tästä ei voida puhua vastavuorosta tunnustamisesta, vaan johdonmukaisuus on keskustelun ytimessä. Ja tätä on korostettu myös tuomioistuimessa senaatti- ja Gambelli-tapauksissa, että rajoittavat järjestelmät ovat olemassa vain, jos, jos se tähtää siihen, että voidaan rajoittaa vedonlyöntiä johdonmukaisella systemaattisella seuraavalla kiitos. Tämä tapaus johti hämmennykseen monissa jäsenvaltioissa Siihen tuli sitten plakaanipäätös, missä tuomioistuin hiukkasena muutti omaa käsitystään. Siihen tuli myös se, että voidaan laajentaa vielä valvontaa. latbrook tapauksessakin siitä keskustelun tuomioistuin totesi, että huolimatta siitä, että on rajoittavaa politiikkaa ja tietyissä olosuhteissa voidaan rikollisuutta torjua ja, ja myös laitonta pelitarjontaa torjua, niin jäsenvaltio voi myös laajentaa vielä valvontaansa jopa monopolistisin keinoin monissa pelityypeissä. Ja mainontaa voidaan lisätä ja käyttää uusia jakelukeinoja. Seuraava kalvo, kiitos. Toisaalta tuomioistuin on tehnyt aivan selväksi ja minun mielestäni eri tapauksissa, aivan viime, tapauksi, viime tapauksen asti, on se on ollut yhä rajoittavampi mainonnan osalta. On tehty selväksi, että mainonnan täytyy rajoittua pelkästään tarpeelliseen niin että voidaan kanavoida kuluttajat kohti luvallisia operaattoreita. Ja varsinkin on kyse monopolistisista operaattoreista. Siinä tarjo, tarkoituksena on rohkaista kuluttajaa lailliseen suuntaan, eikä saa kuitenkaan pelihalukkuutta lisätä. Tämä haluaa edistää myös hyvää tarkoitusta rahoituksessa. Siinä ei saa kuitenkaan lisätä pelihalukkuutta. Seuraava kalvo, Lopuksi tuomioistuin on jälleen korostanut eri tapauksista, että voi olla erilaisia malleja olemassa, mutta teki kuitenkin selväksi, että ei voida hyväksyä, että monopoli säilyy vaara, vähemmän vaarallisissa peleissä ja sitten kuitenkin että avoimat markkinat vaarallisemmin. Seuraava kalvo. Sitten lyhyesti vielä lupien myöntämisestä. Tuomioistuin on selvästi halunnut avoimuutta, eikä saa olla syrjiviä tämä menettely. Myös selvä ero on tehnyt myös, että on pelkkä lupamenettely, jolloin on julkinen toimija tai sitten useat. Seuraava kalvo, kiitos. Seuraava kalvo, kiitos. Eli tehdään selväksi se, että meillä voi olla rajoitettu kesto ja oikeudellinen muotokin. Seuraava kalvo. Viimeinen seikka vielä teollisista tekijänoikeuksista. Tässä on harkintaa, otet nyt meni jo aikakin yli, olen pahoillani. Tässä harkintaa mietitty sikäli, että onko urheilujärjestäjällä jotain teollisia tekijänoikeuksia. Tästä on keskusteltu eri tapauksissa, myös tuomistumissa näin on todettu, että ei välttämättä ole, mutta tämä on putkahtanut jälleen esille. Lopuksi vielä viimeinen kalvo, kiitos, sanoisin, että tuomioistuin on ollut kovin avulias monien kysymysten selvittämisestä, mutta kaikkia ei ole selvitetty ja tiettyä oikeudellista epävarmuutta on jäänyt. Kiitos. Um, en voi teille nyt aplodeerata, koska minun käteni on siteessä. Minä olen tässä taistellut, saimme kuulla kymmenessä minuutissa nämä kaikki tapaukset. Kiitos. Nyt kommentteja varten muutama minuutti tai kysymyksiäkin voidaan esittää. Herra Pittella joutuu lähtemään, että hän saa ensinnä puheenvuoron, sitten esittelijä, sitten kuka tahansa muu haluaa puhua. Herra Pitella ensin. Grazie, grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea minä haluaisin kiittää suuremmoisia alustajia ja myös varjoesittelijöitä, jotka ovat käynnistäneet keskustelun, joka on kovin kiintoisa ja totta kai se jatkuu myös näiden asiakirjojen myötä. Haluaisinkin nyt kiinnitettävän huomiota tähän tietoon, jonka komission virtsakirjassaan on esittänyt siinä, että yli 85 prosenttisesti laita pelipaikkoja Euroopassa, niin siinä ei ole mitään lupaa käytössä. Se on aivan kammottava tieto. Yli 85 prosenttisesti nämä pelipaikat toimivat ilman lupaa. Siis meillä on rajat ylittävää markkina, suurelta osin siis laitonta markkinaa. Siellä on pelaajille monia riskejä, myös vahinkoa valtiolle. Tämä ilmi on sellainen, että me voi tätä sivuttaa. Minun mielestäni etusijalla tässä pitäisi olla nimenomaan se, että täsmällisesti määriteltäisiin, mitä oikein tarkoitetaan laillisella pelaamisella ja mitä oikein tarkoitetaan laittomalla pelaamisella – Totta kai Euroopan tasolla tarvitaan selkeyttä. Charles de Mosse kanssa olen samaa mieltä, kun hän sanoi, että meidän täytyy taata totta kai subsidiariteettiperiaate pitää paikkaansa, mutta meillä on yhteisiä periaatteitakin. Ja niistä emme voi tinkiä, vaan tarvitaan myös rajat ylittävää ulottuvuutta Euroopan unionissa. Vaikkakin pidetään kiinni lähipäätösperiaatteesta, niin kyllä tarvitaan myös sitä, että peruskysymyksissä, kuten esimerkiksi kun on kyse laillisuudesta tai laittomuudesta pelaamisessa, meillä olisi myös selvä lainsäädäntö Euroopan unionin tasolla. Kiitos. Uh, Jürgen Kreutzmann, esittelijämme. Ja, Niin, minua kiinnostaisi esityksen jälkeen, kun piditte paljon kiitä siitä, mitä sen tuomioistuin on esittänyt. Niin mitä mahdollisuuksia meillä on? Edustaja Pitellä on sitä mieltä, että meidän pitäisi säädellä asioita, koska muuten pelataan pimeillä markkinoilla säätelemättömillä. Jos rekisteröintiä ei ole, ei voida taistella mitään vastaan. Mitä mahdollisuuksia nyt näette? Toisaalta on selvää, että jäsenvaltioilla on subsidiariteettiperiaate, josta voidaan pitää kiinni. Emme voi jäsenvaltiota siinä estää, mutta tämän alapuolella, mitä mahdollisuuksia nyt näette? Kun käytellään ensimmäisen puheenvuoron kommentteja. Paljon on tapahtunut lupamenettelyitä on yksittäisissä jäsenvaltioissa. Näettekö nyt mahdollisuuksia luoda sisämarkkinat niitä valtioita varten, jotka haluavat säätelyä? Thank you. I just uh, would like to ask the last... esittää kysymyksen edellisen puheenvuoron herra Flaminkille. Te sanoitte, että poliittinen ratkaisu tarvitaan oikeudellisen varmuuden aikaansaamiseksi. Haluaisin kuulla, minkälaisen poliittisen ratkaisun te haluaisitte. Mitä ratkaisuja teillä olisi takataskussanne? Onko muuta sanottavaa? Rova Gebhardt, niin anteeksi, Rova Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vielä puhua lupamenettelyistä, eurooppalaisista markkinoista. Tässä yhteydessä te tiedätte, että kun palveludirektiivistä keskusteltiin, Euroopan komissio palveludirektiivin yhteydessä halusi ottaa rahapelit mukaan palveluksi – mutta parlamentti sanoi, että tämä ei ole tavallista palveluiden tarjoamista, vaan tässä on erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon. Ja minä sanoin, että kun tämä otetaan palveludirektiivistä pois, se ei saisi estää sitä, että me pohtisimme, miten voisimme eurooppalaisesti vastata niihin ongelmiin, joita syntyy erityisesti, kun rahapelejä pelataan netissä, kun silloin ei tunneta rajoja ja syntyy suuret pimeät markkinat, joten rahapelejä pelataan netissä myös niissä valtioissa, joissa se on oikeastaan kiellettyä. Ja minun kysymykseni kuuluisikin, miten voisimme lähestyä tätä ongelmaa niin, että toisaalta subsidiariteettia kunnioitettaisiin, totta kai se on tärkeä kysymys, mutta samalla pitää ajatella sitä, miten suojellaan kansalaisia – myös suojaudutaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Kiitos. Haluaako joku muu kommentoida? Ehkä minäkin voin ottaa sille muutaman seikan. Perustuvat siihen, mitä täällä jo todettiinkin. Huomasin, että kolmannella kalvolla totesitte vastavuorossa tunnustamisesta tuomioistuminen olevan sitä mieltä, että operaattori, joka tarjoaa pelaamista jossain toisessa jäsenvaltiossa, niin ei ole riittävää takuita siitä, että kuluttaja saisi suojaa osakseen, koska alkuperämaan viranomaiset eivät voi operaattorien toimintakykyä arvioida, mutta sulkeeko tämä sitten pois jonkinlaisen yleiseurooppalaisen lupajärjestelyn johdonmukaisella tavalla? Totta kai Euroopan komission täytyy sitten valvoa johdonmukaista täytäntöönpanoa. Olisiko tällainen mahdollista? Ei ehkä kovin käytännönläheistä, mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne kun tässä nyt oikeuskäytäntöä on jo aika lailla olemassa. Onko jotain muuta huomautettavaa? Korpi ja Flamink saavat puheenvuoron vastatakseen näihin kohtiin. Just responding to those, um, some of those points. Vastaakseni näihin seikkoihin toteaisin, että määritelmiä koskeva kommentti oli oikein hyvä, mikä tämä koski myöskin näitä luvattomia pelisivuja hyvin paljon laitonta pelitoimintaa Harjoitan Euroopan ulkopuolelta käsiä, mutta ne kohdistuvat Eurooppaan, niin Euroopassa sitten halutaan määritellä, mikä on sitten validi lisenssi yhdessä jäsenvaltiossa tai toisessa. Ja Gambling Alliance-järjestössä, kun on tarkastettu asioita, olemme havainneet, että jäsenvaltiot haluavat kyllä säännellä, jotka haluavat jatkuvasti keksiä pyörää uudestaan. Joten liittoutumista tapahtuu kyllä. Tanska esimerkiksi on käynyt keskusteluita offshore-lisenssistä tai offshore koskevasta lainsäädännöstä ja teknisistä infrastruktuureista Tanskassa. Muiden kanssa Ranska ja Italia ovat allekirjoittamaisillaan kahdenvälisen sopimuksen myöhemmin tässä kuussa. Näin on ymmärtänyt. Kyse ei pelkästään sääntely katsantokannasta, vaan kyseessä on myöskin monia teknisiä seikkoja, jotka liittyvät nettipelaamiseen. Kyse on myöskin kaupallisesta kannasta, kaupalliselta kannalta katsottuna havaitaan, että on tarvetta jonkinlaiselle liittoutumiselle esimerkiksi pienissä jäsenvaltioissa, kuten Tanska. Tanska tarvitsee kumppaneita, koska Tanskassa on pieni määrä pelaajia, liian pieni, jotta saataisiin kiinnostava, kiehtova lainsäädäntö kehys Meidän täytyy, siellä täytyy tarkastella kansainvälistä likviditeettiä jotakin peliä varten – Tämän tyyppiset kysymykset säännöllä markkina, kuten Italiassa, ovat nyt pohdinnan kohteena muuallakin. Liittoutumista tapahtuu yhä enemmän, yhteistyötä syntyy käytännön tarpeista. Täten otan varmistaa, että markkinat toimivat ja voivat toimia. Ei pelkästään juridiselta kannalta katsottuna, vaan muutoinkin syntyi yhteistyötä ja mitä tulee vastavuoroiseen tunnustamiseen, Kyse on vastavuoroisesta luottamuksesta jäsenvaltioiden kesken. Keskusteluta käydään hyvinkin paljon eurooppalaisten lainsäätäjien kesken nettipelaamisen säätelemisestä. Säätelijät voisivat niin ikään löytää ratkaisuja tekemällä yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. No jaa. Nyt ollaan jo keskustelussa siis. Jos olisi pari viikkoa aikaa keskustella, niin olisi kiva jatkaa, mutta parlamentti hoitakoon sen. Ei se ole minun tehtäväni. Ensinnäkin, jos sopii, niin viittaisin siihen, mitä tuomioistuin totesin viimeisimmässä tapauksessa 130 kohdassa. Siinä sanotaan että nimenomaan, että erityisesti tästä seuraa, että jäsenvaltiolla on oikeus vaatia miltä tahansa operaattorilta, joka tarjoaa alueellaan kuluttajille niin, että viranomainen antaa luvan ilman, että olipa sitten operaattorilla jo jostain muusta jäsenvaltiosta lupaa, niin että tuomioistuin on tehnyt aivan selväksi tämän, että koska rahapelit ovat tietyn luonteeseen, se ei ole tavallista kaupallista toimintaa. Tästä keskusteltiin jo aikaisemminkin ja keskusteltiin, onko se kaupallista toimintaa, kuuluuko se ylipäätään tuomioistuimen toimivaltaan tai tuomiovaltaan. Se kuitenkin totesi sen olevan taloudellista toimintaa, mutta erityisluonteista ja siksi siihen voidaan soveltaa yksinkertaisella tavalla kaikkia perussopimusten määräyksiä, muun muassa kilpailu määräyksiä, vaikka niitä ole helppo kuitenkaan soveltavaa. Tuomioistuin totesi, että siinä on sosiaalista kulttuurista eroa myös jäsenvaltioiden kesken. Minun mielestäni tämä on myös Euroopan rikkaus. Se vaihtelee valtiosta toiseen. Siksi valtiot voivat esittää erilaisen näkemyksen siitä, miten säännellä pelimarkkinoita. Jos niitä katsotaan Suomessa, niin se poikkeaa aika paljon siitä, miten se on Italiassa tai sitten Kreikassa. Ja mielestäni se perustuu tiettyyn arvioon, tiettyihin valintoihin kussakin jäsenvaltiossa. Tuomioistuin toisti tämän vuoden 1999 ja totesi, että oikeastaan kukin jäsenvaltio, riippumatta siitä mitä muut tekevät, voi kyllä päättää myös minkä tyyppistä pelaamista sallitaan, siis omaa ympäristöään varten, mikä on sen volyymi ja miten se toimii, onko siinä monopoli vai lupamenettely. Eli Euroopassa kaikki on mahdollista tietenkin, mutta se riippuu demokraattisista instituutioista, mitä ne päättävät. Komissio, parlamentti ja jäsenvaltiot siis. Jos kaikki toimielimet yhdessä löytävät yhteisen sävelen ja sanovat, että tarvitaan yhteiseurooppalainen lupajärjestelmä, siinä se sitten. Mutta kun nyt olen tutustunut siihen, mitä jäsenvaltiot ovat tuomistuimessa sanoneet, mitä ovat keskustelleet neuvostossa, niin aika kaukana olemme kyllä tämän tyyppisestä ratkaisusta. Eli sanon siis vain, että poliittista ratkaisua kyllä tarvitaan. En usko, että tässä voidaan unelmoida yhtenäismarkkinoista pelaamisessa, vaikka unelmoitaisenkin, koska on niin erilaisia ratkaisuja eri olosuhteisiin olemassa. Poliittinen ratkaisu on kyllä tarpeen, koska on, se on huomattu kaikissa jäsenvaltioissa, että on valtavasti käräjillä oltu, ja se luo epävakautta. Siksi tarvitaan poliittista ratkaisua. Tuomioistuin on sanonut tavan takaa, että nykytilanteessa ajatellaan Euro- Euroopan unionin oikeutta. Se on aika selvä viittaus muuten, että perussopimusten määräysten nojalla on menty niin pitkälle kuin voidaan mennä, ja lainsäätäjä voi sitten miettiä suuntaa. Minä kallistuisin uskomaan, että kyllä ratkaisu tarvitaan, kunnioittaen kuitenkin lähipäätösperiaatetta. Ei se tarkoita sitä, etteivät toimielimet voi toimia. Mielestäni tässä olisi kahden raiteen toimintatapa, kukin päättää omassa toimintaympäristössään, mutta lisämääräyksiä voidaan miettiä varsinkin ajatellen urheilun integriteettiä tai mainontaa, että voidaan torjua petuksia yhteydessä ja torjua myös peliriippuvuutta. Ei siis ole loogista, että peliriippuvainen ei pääse mukaan jossain jäsenvaltiossa, mutta voi jatkaa pelaamista toisessa jäsenvaltiossa. Tämän tyyppisiä sääntöjä kyllä tarvitaan Euroopan unionin tasolla ja, ja näin saada vakautta aikaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia kovasti tästä. Tämä on todellakin villakoiran ydin tässä asiassa. Se tuli Kreutzmannin mietinnöstä ja komission paperissakin esillä, mutta totta kai meidän täytyy miettiä muitakin kysymyksiä. Ajatellaan taloudellista toimintaa ylipäätään, miten sääntelijät voivat toimia. Ajatellaan myös sosiaalisia tai kuluttajakysymyksiä. Näin me teemme sitten seuraavissa osioissa. No niin, mennäänpä eteenpäin. Meillä on seuraavaksi neljä puhujaa. Viiden minuutin verran puhuu kukkiin. Kello käy. Tälläkin kertaa Jean-François Villot. Hän johtaa Ranskan säätelijää, nettipelaamisjärjestöä. Kuulimme jo täällä myös tilastoja. Sitten Henrik Frans, joka johtaa Saksen Anhaltissa valtiovarainministeriötä. Hän on työryhmässä, jossa käsitellään peli, nettipelaamista. Totta kai siellä on paitsi osavaltio, myös liittovaltiotason määräyksiä. Hän varmasti niihin puuttuu. Peter Reynolds puolestaan edustaa Remote Gambling Associationia. Hän on siis alan edustaja myös. Ja lopuksi Friedrich Stickler. Hän on Itävallan arpeasjärjestön varajohtaja, mutta edustaa myös Euroopan tason arpeasjärjestöjä. Tervetuloa te kaikki. Aloitamme herra Villotten alustuksella viisi minuuttia. Merci, monsieur le président. Je vais donc m'exprimer très... Kiitoksia. Minä puhun ihan nopeasti, kun meillä on todellakin aika rajat ja kerron pelaamisesta Ranskassa ja sääntelystä, nettipelaamisesta. Meillä on määräyksiä toukokuulta 2010. Tämä johtaa kahdenlaisen näkemyksen. Ensinnäkin meillä ei ole mitään itsesääntelyä, voida ajatellakaan, eli ei ole vahvaa julkista sääntelyä, joka määrää pelin säännöt neljä periaatetta suojellaan alaikäisiä, ei johdeta peliriippuvuuteen, me halutaan torjua rikollisuutta ja rahapesuutta. meidän täytyy kunnioittaa myös kilpailumääräyksiä. Ja lopuksi meidän täytyy suojella myös alan tasapainoa. Jos ei ole julkista sääntelyä, niin tulee järjestelmäriskejä merkittävässäkin määrin urheilu ehkä menettää koko uskottavuutensa, se kärsii siitä ja voi olla, että koko ala häviää laillisesti, ellei sen rahoitusta taata. Toiseksi todettakoon, että täytyy miettiä nettipelaamisen erityispiirteitä. Tässä oikeastaan on monopolin ja sääntelyn paradoksikin, jos sitä määrällisesti ajatellaan, jos on vahvaa kysyntää markkinoilla ja ei kuitenkaan ole tarjota mitään toisaalta sääntelyä tai monopolia, niin tämä suuntautuu laittomaan suuntaan ja sitä on hyvin vaikea torjua internetissä. Jos monopolit kehittelevät omaa tarjontaansa tätä kysyntää vastatakseen, niin silloin voidaan ottaa huomioon totta kai myös, mitä rajoituksia tulee tuomioistuimien oikeuskäytännöstä. Siksi me olemmekin avanneet peli, pelaamisen ensinnäkin uhkapelit, se liittyy ensinnäkin siihen, että tarvitaan asiantuntemusta ja sitten myös pokeripelaaminen on yhtenä mahdollisuutena. Meillä on myös laadullisia selvityksiä niin, että voidaan taata selvä kapitalistinen avoimuus toimijoiden parissa. Toisaalta meillä on myös tie, tietokoneistettuja ja ohjelmamahdollisuuksia käytetty hyväksi. Lisäksi velvollisuutena toimijoiden parissa on myös saada aikaan sellaisia ATK-määräyksiä, jotta sääntelyviranomainen pystyy rekisteröimään nämä transaktiot, nämä vaihdot eri operaattoreiden kesken, kun he toimivat asiakkaiden kanssa. Tässä ei sinällään lupia ole rajoitettu määrällisesti eikä ole myöskään mitään velvollisuutta asettautua Ranskaan. Sinällään tässä on vain tämä ehdoton avoimuusvelvollisuus ja jäljitettävyysvelvollisuus. Vuoden jälkeen voidaan kertoa, että meillä on noin 50 lupaa myönnetty, 35 eri yritystä on tässä mukana, kaikkialla Euroopassa toimivia yrityksiä. Kyse on 10 miljardista eurosta jotka on rekisteröityneiden operaattoreiden parissa. Tässä on kyse ennen kaikkea pokeripelaamisesta ja myös käteispelaamisesta. Ja tämän lisäksi on rekisteröity myös urheiluparissa ja 900 000 on puolestaan on kirjattu hevosurheilun parissa. Meillä oikeastaan vedonlyönti hevosurheilussa on mahdollista vain julkisissa puitteissa. Vuoden aikana markkina on selvästi muuttunut avoimemmaksi, koska yleisö tuntee asian nyt huomattavasti paremmin. Meillä on myös tästä paljon tilastotietoja saatu riippumattomalta taholta. Meillä on myös nyt tilastotietoja käytettävissä, jotta voimme tiedämme, ketkä toimivat, minkä ikäisiä ovat, ovatko täysikäisiä, mikä on heidän sukupuolensa, mihin he suuntaavat pelaamisensa. 10 prosenttia esimerkiksi voidaan kertoa pelaajista edustavat puolesta 80 prosenttia näistä summista, 15 prosenttia edustavat puolta näistä summista. Eli me voimme seurata tarkemmin pelaamista ja myös peliriippuvuutta. Ne eivät enää ole mitään pelkästään teoriaa. Meillä on myös moderaattoreita näissä peleissä, no, se on pakollista voidaksemme valvoa, että alaikäiset eivät pelaa. Meillä on myös rahanpesuun torjuntaa varten määräyksiä. Ohjelmat täytyy olla hyväksyttyjä ja pari sportif-järjestön täytyy noudata tiukkoja sääntöjä, että ei voi pelata ihan mistä tahansa, vaan tässä täytyy olla selvä pakollinen oikeudellinen kytkös, kun toimitaan verkossa tai sitten kuka järjestää tämän urheilutapahtuman. Tämä periaate meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeä. Lopuksi, viisi minuuttia kun tuli täyteenkin jo pari kommenttia, vuoden verran on huomattua, että meillä on kansallista tehokasta sääntelyä saatu aikaan, kun 80-90 prosenttia oli aikanaan laitonta tarjontaa ennen tätä, niin nyt laiton tarjonta edustaa noin 80-90 prosenttia, siis koko tarjonnasta Ranskassa. Ja toiseksi meillä on selvästi tilaa vielä, että voidaan tiettyjä aiheita Euroopan tasollakin käsitellä. Mainitsin niistä kaksi. Ensinnäkin laittoman pelaamisen torjunta. Totta kai valtioiden täytyy pystyä saamaan aikaan sellaisia sääntöjä, joita myös kunnioitetaan puolina toisin. Toiseksi me emme voi ajatella, että meillä olisi kestävää sääntelyä pelkästään kansallistasolla, kun ajatellaan muun muassa urheilun suojelemista, niin tämä on nähty meillä kotimarkkinoilla myös, myös kaikkialla Euroopassa tämä tilanne on aivan sama. Uh, Kiitoksia kovasti. Erittäin mielenkiintoisia näkymiä uudelta sääntelijältä. Varmasti kysymyksiä on herännyt teidän toiminnastanne ja päätöksistänne. Tohtori Franz. Ah, merci. Ähm, ich danke, dass ich... Kiitokset siitä, että saan täällä puhua tänään. Sopiva säätely raapelien osalta on vaikea siksi, että kulttuuri on erilaista jäsenvaltioissa. Käsitykset ovat EU-jäsenvaltioissa ja siksi sääntely on mahdollista ainoastaan jäsenvaltion tasolla. Erilaisia sääntelymalleja on käytössä. Niistä kansallinen lainsäätäjä voi päättää joko niin, että täysin tai osittain kielletään rahapelit netissä – tai lupamenettelyn kautta sallitaan tai vapautetaan kokonaan. Saksassa pyritään huolehtimaan yleisestä edustaja pelaajien suojelemisesta ja tämä johtaa siihen, että tiukat vaatimukset liittyvät nettitarjontaan. Saksan osavaltiot ovat tehneet sopimuksen, joka astui voimaan vuoden alusta 2008 – 31. joulukuuta tänä vuonna mä päättyy, paitsi jos riittävä enemmistö saadaan jatkon taakse. Tällainen valtiosopimus on jo olemassa ja huhtikuussa 2011 tämä luonnos on annettu komissiolle. Mikä sitten on osavaltioiden kanta sähköisiin rahapelimarkkinoihin? Nyt on kyse siitä, miten tarjotaan pelejä netissä. Nyt kiellon kautta halutaan vähentää netti, peliriippuvuuden mahdollisuutta. Perustuslaillisesti ja unionin oikeuden mukaan tämä on mahdollista. Nykysopimuksessa on tavoitteena se, että tarjotaan riittävästi rahapelejä ja pyritään siihen, että kansalaiset pelaavat laillisia muotoja. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan kaikissa osavaltioissa ole vielä päässyt. Tämä käy selkeästi ilmi siitä, että laittomia rahapelejä tarjotaan ennen kaikkea netissä paljon. Kansainvälisissä vertailuista käy ilmi osavaltioiden aloitteesta, että heinäkuussa julkaistu raportti vuonna 2009 osoittaa, että peliriippuvuusongelmat ovat suuria. Erityisesti tämä liittyy kasinopeleihin ja lyöntiin. Samalla on viitattu siihen, että aukoton nettipelaamisen valvonta on illuusiota. Ainoan tarjoaja pelaajia, jotka voivat löytää keinot kieltää sääntöjä – peliriippuvuusongelmaan ei päästä näin puuttumaan, paitsi jos aktiivisesti puututaan siihen, että netissä ei päästä pelaamaan. Muuten pitäisi lähteä, pyrki, lähteä siihen, että pyritään lupamenettelyiden kautta tarjoamaan pelejä netissä. Mitä sitten on suunniteltu tällä hetkellä? Nyt on ajateltu, että sallittaisiin arpajaisten mahdollisuus, vedon lyönti mahdollisuus ja reaalipelien siirtäminen osittain nettiin ja näin halutaan luoda lailliset suojatut markkinat nettiin. Tällaisen järjestelmän muutoksen kautta pyritään estämään se, ettei oteta huomioon nettirahapelimarkkinoiden vaaroja. Jos ajatellaan, että rajoittamasti tarjontaa on, niin pitää ajatella sitä, miten totutaan pelaamaan ja miten abstraktia on pelata netissä. Siksi tämä on erityisen haitallista nuorille pelaajilla. Jos halutaan puhua yhteiskuntajärjestyksestä ja yleisestä edusta, niin online-pelien kieltäminen voisi olla mahdollista. Kasinopelien kieltäminen netissä taas liittyy erityisiin riskeisiin, jotka liittyvät sekä kasinopeleihin että nettipelaamiseen. Se, että Netissä voidaan seurata kasinopelejä lisää mahdollisesti peliriippuvuuden mahdollisuutta. Nyt pitäisi voida tarjota laillista tarjontaa, jotta pimeät markkinat kutistuisivat. Kiitos. Hyvä, että pitäydytte myös aikarajaan. Kiitos. Seuraavaksi eteenpäin. Peter Reynolds. Remote Gambling Associationista, olkaa hyvä. No jotakin kalveja, jotka toivottavasti nyt näkyvät täällä. Voitte siirtyä suoraan seuraavaan kalvoon. Minä edustan täällä EGBA järjestää European Gaming and Betting Association. Meillä on mukana monia nettipelialan yrityksiä, Euroopassa toimivia yrityksiä, joista monet ovat täällä pörssissä. Kyse on suurista sähköisen kaupankäynnin yrityksistä. Ne tarjoavat erilaisia nettipelipalveluita, kasinopelejä ja kaiken tyyppisiä pelejä. Vihreä kirja on pitkään ollut jo tuloillaan ja se antaa vihdoinkin jonkinlaisen kuvan eurooppalaisesta nettipelitilanteesta. Tämä ensimmäinen askel toivottavasti kohti lainsäätelykehystä, joka vastaa markkinoiden realiteetteja. Nettipelaaminen on täällä pysyäkseen. Mikäli sääntely ei saada, Eurooppa missaa tilaisuuden suojella kuluttajia ja julkista järjestöistä samanaikaisesti, kun olemme nähneet jo tilastoja. Ei voida hyötyä tästä sähköisen kaupan käynnin nopeasti kasvasta alasta. Euroopan unionin pitäisi luoda tehokas puitekehys niin kuin muidenkin sektorin suhteen on toimittu. Parlamentin poliittiset johtajat tässä, tai parlamentin johtoasema tässä on erittäin tärkeä. Joten hieman taustaa markkinoiden koosta. Kuten voit havaita, nettipalaaminen muodostaa valtavan suuret markkinat. Mahdollisesti jopa 10 miljardia euroa on liikevaihto vuonna 2010. Tämä Eurooppa edustaa puolta maailmanlaajuisista nettipelimarkkinoista. Online-sektorin kuitenkin vain pieni osa uhkapelialasta, vain 11 prosenttia vuonna 2010. Euroopan tasolla. Offline-pelaaminen tulee jatkossakin omaamaan leijonan osuuden pelaamisesta. Online-asiakkaat ovat erilaisia kuin offline-asiakkaat, joten kyse on kannibalisoitumisesta jopa. Ranskasta on saatu tieto esimerkiksi siitä, miten monopoliasema on sillä kehittynyt sen jälkeen, kun lainsäädäntö saatiin aikaan. Myöskin ystävänsä kuningaskunnasta Italiasta nähdään esimerkkejä siitä, miten lottomonopoli on kasvanut enemmän kuin kertaakaan 13 vuoteen. Online-pelaaminen kuitenkin kasvaa nopeasti. Kysyn innovaatioista, investoinneista ja työpaikoista, ja oheisteollisuus mukaan luottona IT-teollisuus on mainonta ja muut alat hyötyvät tämän alan kehittämisestä. Uhkapelaaminen on asia, joka on kauan pystynyt välttymään lainsäädännöltä. Yhä useampi jäsenvaltio pyrkii sääntelemään. Tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajalla on päästy kunnolliselle säännellylle markkinoille. Olemme kuulleet vaaroista, jotka liittyvät siihen, että markkinoita kunnolla, koska mikäli ei ole säännöt ja markkinoita, asiakkaat menevät harmaille markkinoille. E That coupled with a lack of enforcement by the Commission has created Komissio ei ole puuttunut asioihin, sen vuoksi on syntynyt oikeudellista epävarmuutta, niin kuin usein otteeseen täällä on tänäkin kuultu. Luonteeltaan pelaaminen on rajat ylittävää. Meillä on 27 sääntelymallia tällä hetkellä, eikä tämä ole mikään käytännön ratkaisu, ainakaan sellainen, jonka me haluamme. Me tarvitsemme yhteistä ja standardeja puitekijöisten luomiseksi kautta Euroopan. Uskon, että suurin osa asioista on jo katettu. Täällä viitattiin moniin tapauksiin, joissa esiintyy oikeudesta epävarmuutta. Tosiasia on, että asiat eivät voi jäädä ennalleen. Haastavina taruisina aikoina on erittäin tärkeää, että komissio täyttää roolinsa perussopimusten valvojana ja pitää kiinni periaatteista, jotka ovat mukana perussopimuksessa ja estää näiden markkinoiden, sisämarkkinoiden sirpaloitumisen entisestäänkin. Me kaikki täällä, huolimatta siitä edustammeko lottoalaa, toimijoita, operaattoreita, sääntelyitä tai lainsäätiä, me olemme kaikki vastuussa vastuuntuntoisesta pelaamisesta. Teollisuus on hyvin paljon lisännyt mekanismeja sosiaalisten haittailmiöiden ilmiöiden estämiseksi, riskien poistamiseksi ja huolen lieventämiseksi. Tämä on jo kovin säänneltä. Meidän täytyy pitää kiinni lisenssisäännöistä, yrityslainsäädännöistä, tietosuojalaista ja monista muistakin direktiivistä mukaan luettuna rahanpesun estävistä lainsäädännöistä. Meidän täytyy vertailla parhaita käytäntöitä, jotta voimme parantaa alamme standardeja. Kuluttajien suojelu erityisestikin haavoittuvaisten ryhmien ja alaikäisten suojelu, rikosten vastainen torjunta ja markkinoille pääsyn varmistaminen pelaajille ovat suuria, suurimpia huolen, huoliamme. Emme halua edes mennä. Ihmiset eivät halua mennä luottokortti kädessä harmaille markkinoille, mutta mikäli pelaajien suojelu, se, että voi varmistaa, että rikollisuus on estetty ja markkinoilta säännöt ja turvalliset, tämä houkuttelee pelaajia pikemminkin säännöille markkinoille. Eivät halua mennä silloin sääntelemättömille markkinoille. Euroopan standardointi on johtanut erila- 204 tapaukseen, jotka ovat parantaneet kuluttajien suoraan kautta Euroopan. Rakennuspalikoista on kuitenkin erimielisyyttä sen suhteen, miten rakennetaan kokonaisvaltaiset eurooppalaiset sääntelykehykset. Kiitoksia kovasti. Sitten tässä osiossa viimeisenä herra Stickler. Hän edustaa Euroopan Lottoris-järjestö. Hänelläkin taitaa olla kalvoja. Hän on kai lähettänyt tekstinkin. Ehkä se on täysi alustuskin, mutta se vaikuttaa kyllä pidemmältä kuin viisi minuuttia. Ehkä sitä muokkaatte sitten. Olkaa hyvä. Thank you very much for having... Kiitoksia kovasti kutsusta. Järjestömme puolesta lyhyesti esittelen järjestömme. Se on kaikkein tärkein arpajaisjärjestöjen kattojärjestöne. Se liittyy ennen kaikkea, se on malli, joka on yhte, yleishyödyllinen järjestö. No niin, nyt on oikea kalvokin. Me olemme ainoa järjestö tällä alalla, jossa on jäsenjärjestö jo kaikista 27 valtiosta. Me tarjoamme näitä palveluita omilla toimialueilla – joskus myös aluehallinto on mukana tässä. Mitään rajat ylittävää tarjontaa ei ole. 2010, tämä on tärkeä luku, meidän osuutemme oli noin 25 miljardia euroa, jonka tarjosimme talousarvioon ja hyvin tarkoituksen kulttuuriin, urheiluun, taiteeseen ja niin edelleen. Eli tämä on yhteiskunnallinen malliltaan. Minua on pyydetty tänään kertomaan meidän näkemyksiämme siihen, miten me voisimme saada aikaan Euroopan unionissa tehokasta säätelyä rahapeleissä. Viittaisin siihen, no niin seuraava kalvo, kiitos. Kaksi vuotta sitten Euroopan unionin parlamentti hyväksyi ensimmäisen päätöslauselmansa verkkopelaamisesta Saldemosan mietinnön pohjalta. Ja me olemme täysin mieltä edelleen tämän päätöslauselman sisällön kanssa nimittäin, että siinä todettiin, että nyt on tulossa uusi päätöslauselma. 2009 päätöslauselma sai taakseen 85 prosentin enemmistön. Ja jos ajatellaan, niin silloin kuultiin täysistunnossa tästä aiheesta yli 40 puheenvuoroa, niin on nähtävissä, että tämä on myös uuden parlamentin kanta. Uuden parlamentin kanta, joka valittiin siis pari vuotta sitten. Charles mietinnön tärkein ansio on siinä, että siinä annetaan selvää osviittaa rahapeleille Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. Solidaarisuus, integriteetti, subsidiariteetti ja varovaisuusperiaate. Julkisen hyödyn malli noudattaa näitä periaatteita. Se on osoittautunut parhaaksi monissa tapauksissa. Totta kai meidän täytyy sopeutua teknisiin muutoksiin. Internet ja muut sähköiset viestintämuodot ovat nyt olemassa. Ole tyhmää tätä sivuttaa. Siksi onkin laaja yksimielisyys politiikan tekijöiden parissa ei pelkästään täällä, vaan myös neuvostossa ja tuomioistuimessa siitä, mitä meidän pitäisi täällä tehdä. Olen tässä saanut vähän aikaa niin Viittaan tässä kolmeen periaatteeseen ja teillä on tästä kahdeksan sivuakin toimitettu, siihen voitte tutustua. Muutama sana kuitenkin vielä integriteetti periaatteesta seuraavalle kalvolle. Ei kiitos. Tuomioistuimen myötä olemme saaneet selvennystä monissa oikeudellisissa kysymyksissä. Ei vastavuorosta tunnustamista, kansallinen lupamenettely. Schaldemosen mietinnön hyväksymisen jälkeen Euroopan parlamentti on tarjonnut myös yhtä ratkaisukeinoa, mutta tässä pitäisi mennä vielä pidemmälle. Ajatus integriteetistä täytyy olla laajempi niin, että, si- että se nou- tulee noudatetuksi tiukasti. On yleinen väärinkäsitys, että olisi kyse peräisin pelkästään eurooppalaisista maista, josta tulee ongelmia. Kyse on eurooppalaisista maista, siksi me tarvitsemme Euroopan unionin toimintaa puuttuaksemme näihin ongelmiin. Yksi esimerkki. Ranskassa on, kuten kuultiin juuri, osittain viime vuonna avattu nämä markkinat. Sääntelijä on lähettänyt satoja virallisia varoituksia toimijoille, jotka eivät ole luvallisia Ranskassa, mutta kuitenkin tarjoavat palveluita Ranskan kansalaisille. 85 prosenttia tulee kuitenkin Euroopasta. Sitten vielä minusta kaikkein tärkein kysymys. Kuluttajasuojan ja yleisen järjestyksen vuoksi, mutta myös jotta voidaan yleishyödyllisiä hankkeita rahoittaa, on erittäin tärkeää, että kansallisen luvan haltija saa suojelua tämän tyyppisestä laitonta toimintaa vastaan. Kansalliset viranomaiset eivät voi valvoa rajat ylittävää pelaamistoimintaa yksin. Tässä tarvitaan yhteensovittamista Euroopan tasolla. Täytäntöönpanon toimenpiteet tarvitaan myös tämän rinnalla sääntelyn yhteydessä. Ja mielestäni tämä on se malli, jota minä suosittelisin vahvasti. Pela, peliyritys voi toimia luvan kanssa vain yhdessä jäsenvaltiossa, jos se voi osoittaa, että se ei toimi rikkoen lakia jossain muussa jäsenvaltiossa. Kiitos kovasti. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia teille kaikille neljälle. Mielenkiintoisia näkemyksiä eri näkökulmista. Nyt on aikaa kysymyksille. Ennen kuin menemme kysymyksiin, toivotan tervetulleeksi ryhmän, jonka Rova Gebhardt on kutsunut. Hän on ahkera jäsenemästä. Välttämättä ei löydy kaikille istuinpaikkoja, koska tämä on niin suosittu, mutta pikkuhiljaa ehkä löytyy teillekin tuoli. Kiitos. Sitten kysymyksiin jäseniltä. Herra Fox ensimmäisenä osui silmään. Esittelijä, herra Kreutzmann, herra Abad, Entä joku muu? Rova Gebhardt? Rova Gebhardt? Fox, Kreutzmann, Avad ja Rokorhola. Herra Fox. Thank you, Chairman. A, a question... Kiitos puheenjohtaja. Kysymys tohtori Franzille, mikäli sallitte. Vuonna 2008 Saksalainen tutkimuslaitos Forsa totesi, että 2,2 miljoonaa saksalaista säännöllisesti pelaa netissä, huolimatta siitä, että tuolloin pelaaminen oli laitonta. Neljä miljoonaa säännönmukaista pelaajaa puolestaan on isossa Britanniassa sillä, missä se on sallittua. Tämä osoittaa, että Saksan kielto on täysin turha ja tehoton. Mietin vain, onko tohtori samaa mieltä siitä, että on parempi säännellä näitä markkinoita ja suojella kuluttajia sen sijaan, että jätetään markkinat oman onninsa nojaan ja sitten ilman mitään sääntelyä, ilman mitään suojaa kuluttajille. Kiitos. Sitten Krötman, mitä mieltä olette tuosta, vai onko teillä toinen kysymys? No voin täysin olla edustaja Foxin kanssa samaa mieltä. Hmm, puhun Saksaa. Saksaksi siis. Me olemme nähneet nyt mitä mahdollisuuksia on Ranskassa on säädelty. Sitten laittomista on tullut laillisia palvelun tarjoajia. Stigler ei puhunut rajat ylittävyydestä tässä, vaan siitä, miten hankala on huolehtia siitä, että kun säännöt on, niistä pidetään myöskin kiinni. Ranskan puolelle tämä on varmasti myös tärkeää. Nämä asiat pitäisi voida jotenkin yhdistää. Frans, osavaltiothan pyrkivät nyt löytämään uuden tien avaamalla markkinoita vähän kuudelle seitsemälle tarjoajalle. Schleswig-Holsteinin osavaltio ei luultavasti lähde tälle tielle, sillä on nyt oma suunnitelma – että pidetään kiinni monopolista ja muuten lisensoidaan aivan vapaat markkinat. Miten tämä voi johtaa nyt tavoitteeseen, jos yksi Saksan, osa, Saksan osavaltio päättää avata markkinat oman lainsäädännön kautta minun saamieni tietojen mukaan? Luultavasti kaikki palveluntarjoajat silloin lähtevät Schleswig-Holsteinin ja pyrkivät siellä saman luvan toiminnalle. Miten tämä toimii? Ja mahdollisesti, miten nämä seitsemän tai kahdeksan tarjoaa valitaan, kun Maltalla esimerkiksi on 260. Miten se valitaan sadoista ilman, että tulee kiistaa yhteisön tuomioistuimen kanssa? Kiitos. Uh, thank you very much. I see Dr. Kiitos oikein paljon. Tohtori Frans tuntuisi olemaan kaikkein suosituin. Hänelle esitetään eniten kysymyksiä. Edustaja Abad. Oui, merci. Kiitoksia paljon. Nyt äh, haluaisin esittää kysymyksen jokin toiselle asiantuntijalle. Tämä liittyy kuitenkin siihen, mitä herra Vilo totesi ja myöskin mitä herra Stigler totesi näiden rahoituskysymysten suhteen, tasapainon suhteen ja urheilun puolettomuuden suhteen. Europaris esimerkiksi on se, joka täällä mainittiin yhdessä puheenvuorossa, ja tässä viitattiin myöskin mahdollisuuteen sarakan direktiivi. Mitkä olisivat ne suuret periaatteet, jotka pitäisi saada nettipelaamiseen mukaan? Mitä pohdintoja teillä on ollut siitä, miten urheilun puolettomuus, riippumattomuus voidaan taata? Ja miten voitaisiin saada tietosuojakysymykset hoidettua kuntoon nettipelaamisen yhteydessä? Tämä on juridinen kysymys, Voisitteko hieman esittää pohdintojanne tästä? Ja sitten rahanpesun estäminen, rahanpedon estäminen ja kasinopelaaminen. Voisitteko kertoa hieman enemmän näkemyksiä tästä kysymyksestä? Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vielä palata tuohon rahoituskysymykseen siihen, mitä voitoille tapahtuu – yksi puhujista otti tämän aiheen esiin, mutta juuri sääntelykysymyksiä käsiteltäessään tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja ihmisille kannustimena, miksi näihin rahapeleihin lähdetään ja minkälainen on sääntely yksittäisissä jäsenvaltioissa. Jos kielto on, niin ei ole ehkä sääntöjä näiden voittojen jakamisen osalta. Pimeät markkinat toki Haluaisin kysyä muilta, joilla on tällaiset lupamenettelyt, miten voimakkaasti säädellään, miten suuri määrä näistä tuloista jaetaan voittoina ja mihin päätyvät ne rahat, joita ei jaeta voittoina. Se minua kiinnostaisi. Uh, Kiitoksia kovasti. Rova Korhala viimeisenä tässä kierroksessa. Yes, thank you. My first... Kiitos. Ensimmäinen kysymykseni kohdistuu herra Kreutzmannin suuntaan. Tämä on yleisluontoinen. Miksi operaattorit tai sääntäjät eivät, sääntäjät eivät pistä täytän sellaisia teknisiä toimia, jotka estäisivät monen nettipelaamistilin samanaikaisen käytön. Tämä estäisi väärinkäytökset ja rahanpisun. On hyvin helppoa välttää tai väistää nämä rajoitukset erilaisten kikkailukonstien avulla. Miksi sitä hoideta kuntoon? Toinen kysymys. Pelaajan tai asiakkaan identifiointi. Pilotten suuntaan tämä kysymys. Tunnistaminen on edelleenkin erittäin huonolla tasolla. Miksi pelaajatilit voivat toimia ilman minkäänlaisia rahallisia rajoituksia. Miksi tällainen vielä sallitaan? Mikä teidän näkemyksenne on siitä, että asetettaisiin Euroopan tasolla rajoitukset tällaisille pelaajatileille? Tämä olisi erittäin tärkeää, kun pohditaan sitä, että rahaa pidetään eri tileillä. Tämä mahdollistaa rahanpesun. joka mahdollistaa myöskin sen, että rahaa on kaiken tyyppisen verotuksen ja viranomaisvalvonnan ulkopuolella. Kiitoksia tästä. Tähän palataan varmaan seuraavallassakin osiossa. Kreutzmann saa ensimmäisen kysymyksen, mutta herra Reynolds varmasti voi myös. Herra Reynolds on kyllä tässä asiantuntija, koska hän kertoi meillä, että nettipelaamisala, sen täytyy vielä paljon tehdä myös kuluttajasuojan parissa varsinkin nuorten parissa. I'm happy to take that. So, uh, in, in term... No jos minä vastaan. No jos te aloitatte ja sitten Franz Stickler ja Villot tässä järjestyksessä. Jos ajatellaan tiettyä suojaa, mitä ala on nyt toteuttanut lasten kohdalla varsinkin, niin muodollinen tunnistamisprosessi on ehdottoman tärkeä sen varmistamiseksi, Meillä on erilaisia tarkistuskeinoja, että tiedämme, että nämä, ketä nämä ovat. Muussa ympäristössä on aika hankala, ei heitä nähdä tietenkään. Totta kai meillä on tietokantoja myös käytössä, GP-ryhmä esimerkiksi. Suuri osa asiakkaista on näissä tietokannoissa, ainakin meidän maassamme, ja näin voidaan tun- varmentaa muutamassa sekunnissa – Tätä on säännelty. Ja sitten olemme miettineet myös, jos joku käyttää luottokorttia, niin täytyy olla yli 18. Erilaisia tarkistuksia on vaadittu meillä sen varmistamiseksi, että lapset eivät verkkoon pääse. Ala on jopa myös suositellut lastenjärjestön suosituksia, kun tehtiin tutkimuksia sähköisen kaupankäynnin turvallisuudessa. Siellä korostettiin sitä, että nettipelaamisalan toimenpiteet voitaisiin toteuttaa muillakin aloilla, kun on kyse vain aikuisten harjoittamasta sähköisestä kaupankäynnistä. Eli aika hyvin on pärjätty minun mielestäni. Totta kai on paljon haasteita silloin, kun tietoa ei ole tarjolla. Tietosuojan määräykset ehkä voivat olla tässä myös haasteena sähköisen kaupankäynnin alalla ylipäätään ei pelkästään nettipelaamisessa. Jos ajatellaan digiagendaa, niin täytyy miettiä, miten voidaan nopeasti varmentaa ihmisten henkilöys. Jos ei sitä nopeasti tehdä ja he eivät pääse pelaamaan, niin sitten menevät muualle. Siinä on myös haastetta. Tasapainoa pyritään nyt miettimään, miten voidaan nopeasti varmentaa että ihmiset pääsevät pelaamaan välittömästi ja kun pelaavat, niin mitä lisää voidaan vielä tehdä meidän puoleltamme. Esimerkiksi jos me emme ole pystyneet ehdottomasti vahvistamaan jonkun yksilön henkilöitä, niin silloin ei voi rahaa käyttää ennen kuin tämä on hoidettu. Totta kai täytyy nähdä aivan fyysinen henkilöllisyystodistus silloin. Sitten jos on käynyt ilmi, että hän on ollut alaikäinen esimerkiksi, kaikki talletukset palautettaisiin siinä tapauksessa. Nettipelaamisympäristössä tietenkin, jos hän on menettänyt varat, se täytyy palauttaa heille, mutta se on ehkä sitten mennyt jollekin muualle. Se maksaa meille. Meillä on myös kannustimia sen varmistamiseksi, että lapset eivät meidän sivullamme pelaa, ja me mielestämme pärjäämme aika hyvin tässäkin. Uh, Kiitoksia kovasti. Herra Frans, rouva Frans seuraavaksi. Yeah. <laughs> Ähm, ich danke ganz herzlich. Oikein sydämelliset kiitokset. Kiitos sitä, että meidän toimintamme kiinnostaa. Lyhyesti myöskin selittäisin, miksi minä olen Saksen An, Saksen Anhaltista täällä osavaltioista. Puhuttaessa Saksassahan meillä on sovittu rahapeleistä ja periaatteessa on niin, että tietyt raapelit hoidetaan osavaltioiden lainsäädännön kautta ja osavaltiot ovat siis sopineet aiheesta ja nyt työstetään uutta sopimusta osavaltioiden kesken. Liittovaltiokysymys on tässä tärkeä. Palaan herra Kreutzmannin kysymykseen pian, mutta – liittovaltiorakenteeseen kuuluu pääministereiden konferenssi, jossa kokoontuvat osavaltioiden pääministerit tekemään päätöksiä ja siksi Anhaltilla on kunnia olla nyt tämän konferenssin puheenjohtajana. Ja siksi minä johdan myös työryhmää, joka koskee arpajaismonopolien tulevaisuutta. Me olemme siis valmistelemassa pääministeriden pääministeriden tulevia päätöksiä. Viime vuoden lokakuussa kaikki pääministerit puhuivat sen puolesta, että toisaalta ylläpidettäisiin monopolisääntöjä, toisaalta tutkittaisiin erilaisia malleja, tehtäisiin erilaisia ehdotuksia – Niitä on kehitelty, edelleen ne on esitetty ja maaliskuussa 2011 sovittiin siitä, että luvallinen luvanvarainen avaaminen tapahtuu vedonlyönnin alalla ja sitten oli erityiskonferenssi, jossa, kuten herra Kreutzmann sanoi, Schleswig-Holstein ei puoltanut ehdotusta. Nyt tilanne on siis todella sellainen, että erilaisia malleja on pöydällä. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että liittovaltion malli toimii vahvasti Saksassa ja löydämme yhteisen ratkaisun. Osavaltiot joka tapauksessa työstävät luonnostaan eteenpäin. Ja jos ajatellaan 6.4. järjestetyn konferenssin tuloksia, nyt on luonnos, jossa on päästy jo melko pitkälle. Työstämme sitä edelleen. Puhuin nyt vähän pidempään, kun täällä kiinnosti meidän tilanteemme. Tämä vastaa jo kuitenkin niihin kysymyksiin, jotka liittyvät Schleswig-Holsteinin tulevaisuuteen. Me voimme pyrkiä siihen, että työstämme luonnostamme kokonaisratkaisuksia. uskoisin kyllä, että osavaltioiden kesken voidaan käydä keskusteluita, joissa kaikki tiedostavat oman vastuunsa osavaltioina. Se huomio, että räpelien kokonaiskielto netissä ei johda toivottuun tulokseen. Meidän mielestämme mekin totesimme sen, että laittomat markkinat ovat nyt merkittävät. Ja tässä esitetyssä luonnoksessa pyritään reagoimaan juuri tuohon ongelmaan niin, että markkinoita varovaisesti avataan. Eli palvelun tarjoaminen on kielletty, paitsi jos se on luvanvaraista esimerkiksi vedonlyönti tai reaaliaikaiset pelit pelisaleista – Eli me siirrymme nyt hiukan tuosta täyskiellosta pois. Nyt kysymys, jonka edustaja Kreutzmann myös esitti. Miten sitten valitaan seitsemän luvan saajaa? Tuossa luonnoksessa mainittu seitsemän tahoa meidän järjestelmämme mukaan. Me emme ajatelleet, että lupia jaetaan kuinka paljon tahansa – vaan rajoitetaan lupien määrää sitä taustaa vasten, että ei ajatella, että markkinoita vaan laajennetaan, vaan halutaan puuttua pimeiden markkinoiden ongelmaan. Me olemme vakuuttuneita siitä, että nämä sääntelyt, joihin voitte toki tutustua mielelläni, johtavat siihen, että me löydämme kyllä sopivat palveluiden tarjoajat. Okay. Me olemme kovin kiitollisia teidän toivekkuudestanne. Herra Stickler, kiitoksia kovasti. Muutama kysymys ehkä yhdessä. Ensinnäkin esittäytyisin en niinkään monopolin edustana ja meillä on myös jäseniä myös, joilla on vapautuneet markkinat, avoimet markkinat Italiasta, Englannista, eli katamme kyllä koko kirjon. Palatakseni niin, mielestäni tämä on kaikkien olennaisen kysymys, kun on kyse kilpailusta, laittomasta tai luvattomasta toiminnasta. Niin palaisin siihen, mitä jo totesin alustuksessani. Kaikkein tärkeintä tässä on lain täytäntöönpano. Voi olla yksi luvanhaltija tai useita kuin Saksassa tai satoja kuten Italiassa – Heitä täytyy kyllä suojella, jos he noudattavat sääntöjä ja määräyksiä. Nimittäin aina on joku, joka toimii toisin. Ja tämä on markkinoiden ongelma, että perinteisissä arpajaisissa tämä yhteiskuntamalli, joka tämä malli tarjoaa niin paljon yhteiskunnalle, niin jos maksetaan vähemmän kuin yksi prosenttia liikevaihdosta, niin on aika helppo helppoa houkutella pelaajia ja vaihtamaan. Ei ole pelkästään laillisia, luvallisia toimijoita, vaan tulee myös luvanhaltijoita, joita tulee jostain Karivean mereltä tai Etelä-Amerikasta. Tämä on tärkeää. Kun ei ole oikeaa täytäntöönpanoa, niin aina asiakkaat suuntautuvat kohti laittomiin toimintoihin, koska prosentit ovat korkeammat siksi, että tarvitaan myös rahaa hyvin tarkoitusperiin kaikkiin näihin veroihin ja tarkoituksiin, vai sitten haluammeko avoimet markkinat 95-98 prosenttia tuottona. Tämä on periaatekysymys. Tämä liittyy pelaajien suojeluun ja muihinkin seikkoihin. Sitten kysymys vielä, josta lyhyesti verolyöntioikeuksista. oikeuksista tai teollisista tekijänoikeuksista puheen ollen. Ranskan lisäksi ei oikeastaan ole mitään oikeusperusta tällaiselle maksuille. Kuitenkin European Lotteries järjestö kyllä on huomannut selkeän tarpeen myös urheilutahojen tarpeeseen osallistua, mutta ei niinkään, että olisi maksua tai veroa urheilutapahtumien järjestäjille – koska se keskittäisi rahat harvojen käsiin, harvojen seurojen käsiin, kun meillä on parisataa seuraa sitten tässä sarjassa mukana. Minä ajattelisin sellaista järjestelmää, joka loisi solidaarisuutta ja integriteetti, että koko raha menisi urheiluun ja se voitaisiin jakaa myös hallituksesta riippumattomien järjestöjen kautta. Itävallassa meillä on tällainen malli käytössä. Oma urheilujärjestö, joka jakaa rahat, paljon menee jalkapalloon, koska se on vedonlyönnin keskiössä, mutta paljon muuhunkin menee solidaarisuuden nimissä. Me tuemme tällaista ajatusta ehdottomasti. Me olemme keskustelleet myös rahanpesukysymyksestä. Minä olen nähnyt, että siinä on valtavasti ongelmia myös kun järjestellään tuloksia. Todellinen urheilu on tässä vaarassa. Se on myös meidän tekstissämme otettu esille, kun kommentoimme vihreää kirjaa. Siinä tarvitaan ehdottomasti toimintoja ja ratkaisuja. Muutoin urheilu menettää integriteettinsä. Järjestetynyt rikollisuus on tässä myös astumassa kuvioihin mukaan urheilun alalla. Se on pelottava kuvio. Mutta tästä nyt ei voida siihen tässä kokouksessa mennä sen pidemmälti. Kiitoksia kovasti. Herra Reynolds uudelleen, mutta herra Villot saa ensin vastata. Jos jotain lyhyttä on, niin sitten herra Villot. Merci, je voudrais revenir sur... Euh, Kiitos. Olisin palata kysymykseen, joka liittyy urheilualana luotettavuuteen ja vedon lyöntiin. Tähän liittyy hyvin paljon hämmennystä. Nämä asiat täytyy pitää erillään ne tulot, jotka tämä pelialan harjoittaja saa. Meillä esimerkiksi on vero, joka peritään veronlyönnistä urheilualalla. Urheilualan suhteen tämä tulon jakautumiskysymys on jo hoidettu kuntoon. Mutta esimerkiksi kun on kyse voiton jaosta, ja mikäli ei ole mitään liikkeelle jaettaisiin tämä voitto, silloin järjestäjälle jää silloin tämä hyöty, eikä omistajan oikeus ole yrityksen omistajan, yritysomistajan oikeudella saa tämän voiton. Kun järjestää uhka pelin vedonlyöntiä, silloin etukäteen tehdään tämän urheilutapahtuman järjestäjän kanssa sopimus tulonjaosta ja vedonlyönti on suorassa suhteessa silloin tämän urheilutapahtuman tuottamiin tuloihin. Tämä on myöskin eettinen kysymys. Tämä mahdollistaa sen, että tilaisuuden järjestäjä voi saada osan tästä vedonlyönnistä, joka on kohdistuu tähän tapahtumaan, niin ettei täysin sokeana tarvitse mennä järjestämään tällaista urheilutilaisuutta ja ottamaan kaikkia niitä riskejä. Tämä myöskin pyrkii varmistamaan urheilutilaisuuden järjestäjien integriteetin. Ja kyse myöskin juridisesta kysymyksestä. Näiden tila, tilaisuuksien järjestäjän täytyy sopia viranomaisten kanssa. Verolyöstä mistä tahansa ei voi vetää, lyödä vetoa esimerkiksi. Lisäksi halutaan rajoittaa näiden tilaisuuksien luettelua, joiden osalta voi ylipäänsä lyödä vetoa Muuten saattaa tulla rangaistuksia sekä urheilu, ty, urheilutoimintaan liittyvä rangaistuksia tai rahallisia rangaistuksia. Asiat on pitää erillään, erillään urheilualan rahoitus ja muu puoli. Näitä ei pidä myöskään juristit sekoittaa kesken. On se myöskin vasta kysymykseen, joka täällä esitettiin jäljitettävyydestä kun puhutaan esimerkiksi pelaajien iästä, ovatko alaikäisiä vai he eivät. Meillä on käytössä Ranskassa sellainen järjestelmä, jossa pelaajalla on tällainen pelaajatili, ja hänen täytyy todistaa ikänsä, hänen täytyy toimistaa kopio henkilötodistuksestaan. Sääntelyviranomaisen täytyy toimittaa nämä, jotta saa tällaisen pelaajatilin. Se, kun todistanut henkilöllisuutensa, täytyy myöskin antaa tilin numeronsa, jonka täytyy olla hänellä samalla nimellä avattu tili kuin tämä pelaajan tili. Ja näitä voittoja ei voi saada mihinkään muulle kuin tälle avatulle tilille tai tietylle ilmoitetulle tilille. Valvontaviranomaiset pystyvät sitten valvomaan tilannetta. Tämä varmistaa avoimuuden ja mahdollistaa sen, että voidaan estää rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa. Sorry. Ei, kun anteeksi. Niin, olkaa hyvä. Niin, niin, ehkä Reynolds voisi vastata vielä minunkin kysymykseeni. Se olisi mukavaa. Uh, Lyhyt vastaus. Got this right. Um, you were talking... Jos oikein ymmärsin, tulkaus ei nyt ollut ihan kaikkein parasta, mutta jos kielletään tämä pelaaminen, niin ei voittoa jaeta. Eli mitä noille voitoille tapahtuu tai miten niitä voidaan verottaa. Tämä on hallituksen tehtävä, jos ajatellaan, että sääntelyviranomaisen pitäisi verottaa yksittäisen pelaajan saamaa voittoa. Joissain päin maailmaa vero kannetaan, to- toisaalla taas ei. Mitä sitten tulee voitonjakoon hy- hyviin tarkoituksiin – ja kun puhuttiin siitä, miten paljon maksetaan voittoina, miten paljon hyvin tarkoituksiin, Yhdessä arpaisissa tämä on eri tavalla määritelty kuin uhkapeleissä. Eli minä tuen sinänsä kyllä sitä, että maksetaan tuottoja hyvin tarkoituksiin. Me tarjoamme toista tuotetta. Me haluamme voida kilpailla samalta pohjalta ja sitten kuluttaja voi päättää, pitäisikö meidän pakottaa kuluttajat maksamaan enemmän kuin maksavat samasta tuotteesta toisaalla, niin he varmasti lähtevät toisaalle pelaamaan. Lustia Korhola, kysymys. Hän puhui siitä, miksei suojauduta tällaisten moninaisten tilien ongelmalta. Kyllä pelaaja käyttää yhtä tiliä, monien tilien käyttäminen ei ole mahdollista, jos he pyrkivät samalta koneelta käyttämään useampaa tiliä, niin, niin hän ja siitä kyllä kiinni siellä mahdollista. Rahan pesukysymyksistä. Useat tutkimukset, yksi professori Michael Leeviltä Cardiffin yliopistosta, hän on yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvonantaja tällä alalla ja mitään merkkejä ei ollut erityisesti rahanpesusta juuri nettiraapelien osalta. No selvä, nyt täytyy mennä eteenpäin, kun tässä on vielä neljä puhujaa jäljellä. Jälleen mielenkiintoinen näkökulma tässäkin osiossa. Eli herra Mikael vai Jörsel, toivottavasti äänsin oikein nimenne, hän johtaa tanskalaista peliriippuvuuskeskusta Trevor David, joka edustaa Gamcareia. Hän kertoo enemmän siitä. Se toimii yhdistyneessä kuningaskunnassa, kyllä. Se liittyy peliriippuvuuteen. Sitten Janne Peräkylä on puolestaan RAYstä Suomesta. Sorry, that, uh, who's, uh, uh, chief operating officer. Hän edustaa se on kai edustaa myös nettipelaamista ja pelikoneita. Hänellä on paljon kerrottavaa tekniikasta. Ja lopuksi herra Mathieu Moreuil. Hän edustaa urheiluoikeuksien haltijoita. Herra Jörsel ensin, hänelläkin on kalvoja. Viisi minuuttia kukkiin. Next slide, please. My topic today will be a Russian... Haluan nyt lyhyesti antaa teille katsauksen siitä, mitä me teemme. Muutama päivä sitten saimme Romaniasta, muutama sananen Ludomaniasta tulkki korjaa. Kyse on äh, peliriippuvuudesta. Sitä esiintyy Tanska, Tanskassa ja kaikista, Tanskassa ja kaikilla muuallakin. Me perustettiin vuonna 1992. Me olemme Pohjoismaiden kaikkein suurin ja vanhin nettiriippuvuutta tai peliriippuvuutta hoitava laitos. Viime vuonna hoisimme, hoidimme noin 1500 uutta asiakasta, pelaajia, heidän perheitään, ystäviä ja niin poispäin. Olemme aktiivisesti toimineet myöskin erittäin näkyvästi Tanskan mediassa ja yhteiskunnassa muutenkin. Pääasiallinen toimintamme liittyy ennaltaehkäisyyn, tutkimukseen ja hoitoon tarjoamme tukea ja kurssitusta sukulaisille ja niin poispäin. Voisin painottaa yhtä tärkeää seikkaa. Vuonna 2008 me laadimme suuren verkkosivun, jonka kohdistettiin koululapsille, lukioikäisille. Sitä käytetään hyvinkin paljon Tanskassa koulussa. Olemme tehneet hyvinkin paljon tutkimusta vuosien ajan. Tässä nähdään, miten nettipelaaminen on kehittynyt Ludomania keskuksen tietojen valossa, mikä tarkastellaan uusia asiakkaita vuosien 2002-2010. Vuonna 2002 2,2 prosenttia vain oli nettipelaajia, mutta pikkuhiljaa sitten määrä kasvoi. Viime vuonna oli 936 nettipelaajaa, 44 prosenttia sanoi, että he pelaavat vain ainoastaan netissä. Minun mielestäni tämä on valtavan suuri lisäys muutamassa vuodessa. Tanian tilasto ei tämä päde koko Tanskaan edes. Seuraava kaavakuva. Kun tanskalaiset pelaavat uhkapeliä ja pelaavat netissä, pokeri on ykkösasemassa 44 prosenttia, miltei puolet pelaat pokeria, sitten No, seuraavana tulevat rahapelit ja muut, tai kolikautomat ja muut pelit. Sitten mikä tarkastellaan kahta eri maailmaa, todista maailmaa ja sitten virtuaalista pelimaailmaa, eli internettiä, ne ovat miltei tasoissa, kun tarkastellaan pelaamista. Uskon, että tulevina kuukausina ja seuraavien vuosien aikana internet ajaa ohi. Ja saattaa, että tosielämän pelaaminen laskee 40-35 prosenttiin, koska internet tarjoaa niin paljon eri vaihtoehtoja ja pelimahdollisuuksia paljon enemmän kuin todellinen maailma. Internet tarjoaa myöskin kaikki mahdollisuudet samanaikaisesti. Se voi pelata nimettömänä. Siinä on hyvin helppo päästä ja rahakin saa helposti lisää, mikäli istuu tietokoneen tai läppärin kanssa myöhään yöhön ja sitten onni on myöntäinen ja haluaa lisää rahaa, niin rahaa saa helposti pankista. Internet on avoinna yötä päivää. Pelata voi yötä päivää. Vain muutama prosentti tanskalaisista pelaa muutoin kuin netissä. Suuressa pelaa vain ainoastaan netissä. Sitten kun tarkastellaan kuluttajaa, uskon, että nettipelaamisriippumus tai peliriippumus tulee kasvamaan. Ainoa tutkimus, joka on Tanskassa tehty, julkaistiin vuonna 2006. Siellä todettiin, että 100 000 aikoista tanskalaista painiskeli peliriippuvuuden kanssa. Tammikuussa 2012, 2012 on tulossa uusi laki voimaan Tanskassa. Ja toivottavasti sitten saadaan uusi tutkimus myöskin, että tiedetään mikä tilanne on. Yksi asia on varma. Nyt siteraan vanhaa sankariani Bob Dylania. Uskon, että yhä enemmän syntyy kilpailua ja taistelua markkinoista, yhä enemmän mainontaa. Ajatellaan todellakin muuttumassa uusi lainsäädäntö astuu maassani niin voimaan tammikuussa. Tämä vapauttaa pelimarkkinoita Tanskassa. Minun mielestäni tämä on sama kuin sanoisi päivää todelliselle maailmalle. Uusi laki toivottavasti suhtautuu hyvin järkevällä tavalla pelimarkkinoihin ja ottaa huomioon tosielämän realiteetit ja uuden maailman realiteetit, jotka toivottavasti tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää ohjelmia, jotka kohdistuvat näihin väestöryhmiin, jotka todellakin paiskavat näiden ongelmien kanssa. Apu on todellakin tarpeen. Todellakin, kiitoksia. Varmasti syntyy kysymyksiä tämän pohjalta. Herra Trevor David seuraavaksi. Hello and thank you for um, inviting me here. Kiitos oikein paljon, että sain tänne kutsun. Olin Trevor David. Toimin Gam Careissa, joka on järjestöillä tuetaan peliriippuvaisia. Me olemme yhteistyössä myös tähän alan, uhkapelialan kanssa yhteistyössä. Yritämme neuvoa yhteiskunnan vastuun osalta. Koska meillä on kaksi roolia, olen kahden kalvon kautta yrittänyt esittää, mitä me teemme neuvon antamisen kautta. Me myöskin koulutamme lisää neuvoa antavia henkilöitä. Tämä on moninainen kysymys, tämä rahapelikysymys. Internet pelaaminen on monitasoista. Online-pelaamiseen, verkkopelaamiseen liittyy erityisiä kysymyksiä. Usein uhkapelaajat tässä pelaavat monella saralla – ei ainoastaan nettipelejä, käyvät myöskin pelisaleissa. Eli ongelmana tässä on uhkapeliriippuvuus eikä varsinaisesti tämä aktiviteetti, johon he osallistuvat. Vaikka erityispiirteitä liittyy tietenkin nettipelaamiseen, kun kaikki tapahtuu siellä niin nopeasti. Nämä ongelmat me kaikki toki tiedostamme. Me olemme nähneet kasvua Meilläkin on lukuja. Me olemme nähneet uusia lukuja nettipelaamisesta. Tässä on todella eroja 16 prosenttia. Muistaaksemme on naispelaajia. Tämä on noussut viime vuonna 23. Tässä on siis sukupuoliero myös. Naiset ja nuoret pitävät erityisesti nettipelaamisesta. Camcarein lähestymistapa liittyy sosiaaliseen malliin, tehdään yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat peliriippuvaisia. Ja peliriippuvaisen tilanne vaikuttaa perheeseen, ystäviin, lapsiin, työnantajiin, yleensä keskimäärin 15 henkilöön. Meillä on tällainen malli, siis käsittelemme näitä ongelmia, kun ne ilmenevät. Me pyrimme toimimaan niin, että kannetaan yhteiskuntavastuun kaltainen rooli, käännytään järjestäjän puoleen esimerkiksi, jos peliriippuvaisia siellä tavataan ongelmapelaajia, puhutaan ongelmapelaajien riskiryhmistä, riskeistä ja miten löydetään ongelmapelaajat tai peluriippuvaiset. Me olemme yhteistyössä psykologien ja muiden tahojen kanssa. Me näemme siis, mitä vaikutuksia nettipelaamisella on yhteiskuntaan. Seuraavasta kalvosta käy ilmi tuo Gamcarein toinen osa työntekoa. Tämä liittyy tähän yhteiskuntavelvollisuuteen. Kaikki vihreän kirjan kysymykset, iän todentaminen ja niin edelleen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa koulutamme tämän alan toimijoita. Kyse on sekä nettipalveluiden tarjoajista että pelisaleista ja niin edelleen. Kansainvälistä yhteistyöstä myös yhteenvedonomaisesti meidän työstämme. Minä tuen sitä, mikä on Gamcarein ajatus. Me emme halua sinänsä tuomita näitä pelaajia. Me haluamme puuttua siihen, mitä tapahtuu, kun syntyy peliriippuvuutta. Haluamme ymmärtää ongelmapelaajia. Erityisesti tämä on tärkeää nettipelaamisen osalta. Halutaan kertoa pelaajille tilastot kertovat, että 85 prosenttisesti tämä pelaaminen ei ole luvanvaraista, eli kerrotaan kuluttajille, mitä tämä tarkoittaa. Ja kun me koulutamme jonkun, niin meillä on linkki sitten nettisivuille, tietyn viranomaisen nettisivulle esimerkiksi, ja, ja sitten voidaan selvittää kuluttajille, miten löydetään turvalliset nettisivut, kun pelaamaan lähdetään. Lisäksi vastuullinen lähestymistapa rahapeleihin, uhkapeleihin, lisää tutkimus ja halutaan yhteiskuntan vastuu sisällytettyä mallina koko rahapelien alaan. Näin toimii Camcare. Kiitos. Kiitoksia. Ihan tasa viisi minuuttia sitä paitsi ja muutenkin mielenkiintoista kuultavaa. Kiitos. Sitten herra Peräkylä, te puhutte meille omista kokemuksistanne nettipelaamisesta ja suojelusta. Tässä kalvonne. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Arvoisat parlamentaarikot, käyn suoraan asiaan. Valtio Suomessa antoi meille tehtäväksi vähän yli vuosi sitten perustaa online-kasino suomalaisille ja tehdä se siten, että asiakkaan tunnistaminen ja peliongelmien ehkäiseminen nousee kansainväliseen kärkeen. Työ on nyt tehty ja nostan tässä esille ehdottomia kohokohtia, jotka toivon, että johtavat täällä pitkään keskustelu, ei tänään enää toki, mutta tämän prosessin kuluessa. Asiakkaan tunnistaminen on ykkösjuttu. Käytän lyhyesti esimerkkinä seuraava kalvo, next slide please. Saanko seuraavan kalvon? Käytän esimerkkinä varmaan koko Euroopalle isoa haastetta, joka liittyy asiakkaan tunnistamiseen. Käytän rahapesuesimerkkiä. Tämä on todellista tilannetta, jossa on pelin tarjoaja tulee yhdestä maasta, operaattori on toisessa, tietokanta tai asiakastietokanta on kolmannessa tai neljännessä, pelaaja on viidennessä, talletukset on täysin sähköisessä muodossa ja nostot tapahtuvat myös sähköisesti. Kysymys liittyen Green Paperiin ja koko rahapelikeskusteluun on, kuinka ja mihin – tämänkaltaista maailmaa aiotaan raportoida, kuinka tämä liikenne tehdään avoimeksi ja näkyväksi. Tästä jatkan eteenpäin siihen, mitä teimme Suomessa. Eli asiakkaan tunnistaminen. Suomalaiselle pelaajalle pelitilin perustaminen on mahdollista vain käyttämällä sähköisen, sähköisiä pankkitunnuksia samanaikaisesti, kun pankkitunnuksilla pelitili avataan, pelaaja henkilöllisyys tarkistetaan reaaliaikaisesti väestörekisterikeskuksesta. Vain yksi pelitili per pelaaja on mahdollinen. Ja tiedoksi edelliseen keskusteluun, kun taustaltani olen itsekin uhkapeluri, niin pelitilien perustaminen internetissä on erittäin helppoa ja internetistä saa tällä hetkellä muun muassa 1990 maksavia dynaamisia IP-bokseja, jotka vaihtavat IP-osoitteen vaikka 10 minuutin välein. Kun asiakas on tunnistettu, asiakas pitää todentaa. Ja todentaminen Suomessa tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että pystymme todentamaan iän, kotiosoitteen ja oikeustoimikelpoisuuden – Tämä on täysin ainutlaatuista maailmanlaajuisesti. Alaikäispelaaminen käytännössä on Suomessa mahdotonta meidän pelipalvelussamme. Ja oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa myös sitä, jonka laajentaa haavoittuvien ryhmien käsitettä uhkapelaamisessa. Emme puhu pelkästään alaikäisistä, puhumme myös mielenterveysongelmaisista ja muista vajavaltaisista – Teemme Suomessa viikoittain tietojen tarkistamisen, onko pelaaja menettänyt oikeustoimikelpoisuutensa tai esimerkiksi luottokykynsä. Peliongelmien ehkäiseminen. Meillä annettiin tehtäväksi tehdä se, mitä muut eivät tee. Ja näin lyhyesti se menee. Emme käytä rekisteröintibonuksia, emme talletusbonuksia, emmekä palkitse pelaajia pelaajien määrään liittyen. Liiketoiminnanjohtajana voin todeta, että niin sanotusti sahamme koko ajan omaan nilkkaan. Nämä ovat ne perinteiset tavat, joilla pelaajat saadaan kiinnostumaan. Pakolliset pelirajojen tallettamiset on meillä tulee jo lainsäädännöstä ja olemme niitä vielä lisänneet. Lisäksi olemme tuoneet sinne Playscan työkalun, joka rakentaa faktaa pelaajalle. Siinä muutamia esimerkkejä. Loppuun lyhyesti. Vähän yli kymmenen vuotta on online-pelaamista ollut verkossa ja me olemme olleet nyt noin kuusi kuukautta palveluja tuottamassa mielipiteemme eteenpäin. Emme tarvitse enää suosituksia. Teollisuus tarvitsee selkeästi valvontaa ja määräyksiä. Ja tämä yhden pelitilin käsite on saatava, saatava yleiseurooppalaiseksi. Vain sillä pääsemme oikeasti seuraamaan pelaamisen dataa ja volyymia. Sen takia esimerkiksi varmaan tämän päivän aloittaneella herra Loori Korvella oli vaikeuksia näistä tilastotiedoista, koska asiakkaita ei voida kunnolla tunnistaa ja asiakkaalla voi olla useita kymmeniä eri pelitilejä. Nämä tiedot tämän takia ovat puutteellisia. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Jälleen kerran palataan oikeastaan lähtöruutuun näissä kysymyksissä niihin. Ja sitten lopuksi tässä osiossa herra Morey. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä puhun ranskaksi, koska edustan täällä nyt urheiluoikeuksien haltijoita. Se on järjestö, jossa on 40 järjestöä kaikkiaan eri Euroopan maista, kansainvälisiä urheilujärjestöjäkin, eri urheilun aloita. Ehkä yritän myös tätä lyhyttä aikaa noudattamaan. Se, että saa viimeisenä puhua, on, voidaan sanoa, että kaikki tärkein on jo sanottukin. Se helpottaa minun osaltani työtä. Kolme kommenttia haluaisin tehdä kuitenkin tässä aiheessa, joka on hyvin tärkeää, nimittäin urheilun integriteetti. Se liittyy kuluttajiin, urheilujärjestöihin, mutta operatoihin myös kolme kommenttia. Ja esitän myös kaksi toimenpidettä tätä Kreutzmannin mietintöä varten. Kolme huomiota ensinnäkin. Jos ajatellaan vedonlyöntiä, niin se ei ole luonut tietenkään petoksia tai vaikeuksia markkinoilla. Se täytyy tehdä selväksi. Vedonlyönti ei ole kaikkien urheilun vilevilmiitteen alku ja juuri. Mutta jos ajatellaan vedonlyöntitarjontaa, niin se on tietenkin lisännyt riskien määrää vedonlyönnissä. esimerkiksi jalkapallo, kuka voittaa, kuka häviää. Nyt voidaan oikeastaan lyödä vetoa mistä tahansa. Ja sitten tulee petosmahdollisuus tietenkin, kun tulee maali ja kaikki juhlivat, niin siitä alkaen voi petoksia syntyä. Siitä tulee ongelmia, koska niin paljon erilaisia tapahtumia, joita voi manipuloida näissä yhteyksissä. Ja toiseksi, tämä koskee kaikkia urheilulajeja. Kukaan ei ole tässä immuuni. Tietenkin tutkimukset osoittavat, että vähiten tässä kyseisen tulevat ovat pienet urheilulajeet, siellä vähäisemmät lajit, ja sitten tunnetuimmissa on enemmän riskejä. Manchesterin yliopisto on tehnyt tästä selvityksen, mutta korostan, että kaikki urheilulajit tulevat kyseeseen. Kolmanneksi, kyse on urheilun integriteetistä ja se koskee alan kaikkia toimijoita – vedonlyöjiä, toimijoita, urheilijoita ja kuluttajia tietysti. Nimittäin jos tässä jotain vilppiä on, operaattoritkin menettävät rahaa, kuluttajat menettävät luottamuksen urheiluun ja kilpailutapahtumien järjestäjät puolestaan ehkä puolestaan häviävät kilpailut televisiokanavien kohdalla. Siis tässä on paljon kaupallista myös mukana. Se täytyy tehdä selväksi, kun integriteettiä pyritään säilyttämään. Mitä me sitten teemme integriteetin parantamiseksi urheilukilpailussa? Me olemme luoneet seurantajärjestelmiä, me olemme myös sovintojärjestelyitä luoneet, meillä on koulutusohjelmia, meillä on iso joukko toimenpiteitä toteutettu ne ovat aika tehokkaitakin ole, mutta ne ovat kalliita. Jos ajatellaan ykkösliigaa, mm, siinä se ei ole ongelma, mutta jos ajatellaan vähemmän esillä olevia urheilutapahtumia ja lajeja, siellä on vähemmän rahaakin siis, niin kustannus on aika iso erä. Tässä on siis paljon rahastakin kyse. Mitä voitaisiin tässä tehdä sitten? Pari tärkeää juttua meidän mielestämme. Ensinnäkin me haluaisimme, että parlamentin mietinnöissä tunnustettaisiin urheilupetos Euroopan mittakaavassa, ainakin oikeanlainen suositus sille, että tunnustettaisiin tällainen urheilupetos Euroopan mittakaavassa. Näin nimittäin voitaisiin yhteen sovittaa myös poliisivoimien tai tuomistuimen työ sellaisissa rikkomuksissa, ja kun on kyse paljon rajat ylittävistä rikkomuksista. Joissakin maissa tällaista on, Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi, muissakin maissa. Ranskassa sitä ollaan luomassa. Haluaisimme, että Euroopan parlamenttikin voisi ajaa tätä enemmän, ei nyt ehkä yhdenmukaistamisen tasolla, mutta kuitenkin jonkinlaista yhteensovittamista tämän määrittelyssä. Toiseksi, tästä on paljon ollut puhettakin, kysymys verolyntioikeudesta tai mitä minä kutsuisin sopimussuhteiksi, jotka ovat oikeudellisesti sitovia, herra Vilot käytti tätä termiä myös, se on mielestäni tärkeää. Täällä on paljon puhuttu teollisen tekijänoikeuksista, jalkapallosta voi sanoa, että me, siinä on minkäänlaista älyllistä, se ei ole minkäänlaista tekijänoikeuksien liittyvää tai älylliseen oikeuteen. Joka tapauksessa, jos ajatellaan vedonlyöntiä tai niitä sopimuksia, jotka ovat oikeudellisesti sitovia, ovat tärkeitä integriteetillä. Järjestöt nimittäin voivat viranomaisten valvovan silmän alla käyttämään myös petoksia vastaan omia toimenpiteitä. Sitten täytyy myös määritellä, mikä vedonlyönti on sallittu ja mikä ei. Tässä urheilujärjestöllä on myös aika merkittävä osansa. Nimittäin joissakin vedonlyönneissä tämä on aivan mahdotonta jopa. Sitten on urheilujärjestöjä, jotka eivät halua vedonlyöntiä ollenkaan. Ajatellaan Lontoon maratonia, se ei halua minkäänlaista vedonlyöntiä. On siis kaksi asiaa, jotka haluaisin ne tähän mietintöön mukaan. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti tästä kattavasta näkemyksestä ja hyvistä ehdotuksista myös. No niin, tässä on hiukkasen aikaa vielä kysymyksillekin aikaa täytyy jättää myös komissionkin puheenvuorolle ja varmasti esittelijä sitten yhden vedon herra Trenta Filides ja Rova Saldemoset. Trenta Filides ensimmäisenä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Emmeköhän me kaikki ole samaa mieltä siitä, että uhkapelit, rahapelit, on kyse sitten on- vai offline-peleistä, niin niihin liittyy nähty peliriippuvuuden vaara. Ja tämän ongelman hoitaminen onnistuu vain sitä kautta, että tunnustetaan olemassa oleva ongelma alun perin. Siksi oikeudelliset puitteet, jotka puuttuvat online-pelaamiseen, riippumatta siitä, sallitaanko yksityiset yritykset vai ei, vaatii toimijoilla huolehditaan siitä, että kaikki näin markkinoilla toimivat noudattavat korkeita yhteiskuntastandardeja. Esimerkiksi niin, että autetaan peli riippuvaisia, analysoidaan tietoa siitä, miten usein pelataan, mitä rahapelejä pelataan ja mikä on strategia. Tällaisen analysoinnin kautta voidaan löytää peliriippuvaiset ja voidaan auttaa heitä. Tämä velvollisuus on tärkeää. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on tärkeää. Miten pitkälti tätä voidaan käyttää? Ja ollaanko tällä alalla toimivien yritysten joukossa valmiita hyväksymään tällaiset käytänteet? Sen haluaisin tietää. Kiitos. Rosa Lemose. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen Jörselle tästä Romaniasta Voidaanko sanoa etukäteen, kenestä tulee peliriippuvainen? No, onko kyse tietystä ryhmästä, nuorista esimerkiksi? Tiedämmekö, kenestä tulee peliriippuvainen? Sitten haluaisin tietää jotain muutakin. Jos itse peliriippuvaisilta kysyttäisiin, niin mitä he sanoisivat siitä, miten voitaisiin estää peliriippuvuus? Mitä pitäisi tehdä heidän auttaaksemme heitä? pitäisikö olla korkeammat maksut tai pitäisi olla vähemmän mahdollisuuksia päästä näihin sivuihin. Miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista? Er er er Ensimmäinen kysymys kuului, mikä on ludomania? Oliko me oikeassa vai kysyttekö, että, että ketkä yleensä ovat riippuvaisia peleistä keskimäärin? Minkä tyyppisiä ihmisiä meidän keskusteimme tulee? Yleensä menettely 25-35-vuotiaita miehiä, hieman vanhempia naisihmisiä. Ja kun tarkastelemme tietoja, niin havaitsemme, että monet ihmiset ovat aloittaneet pelaamisen hyvinkin nuorena, joskus, jotkut jopa 12-vuotiaina. Oma tutkimuksemme osoittaa, ja myöskin kansainvälinen tutkimus osoittaa, että mitä varhaisemmassa vaiheessa ihmiset aloittavat uhkapelaamisen, toden, sitä todennäköisempää on, että heistä tulee myöhemmin peliriippuvaisia. Voisin toistaa saman seikan, jonka toivottavasti tein selväksi jo puheenvuorossani. Tämä on minulle miltei, miltei mantra. Me tarvitsemme ennaltaehkäisyä, ennaltaehkäisyä ja ennaltaehkäisyä. Minua hämmästyttää yhä uudelleen ja yhä enemmän se, että Tanskassa lainsäätäjät eivät ole koskaan kattaneet riittävällä tavalla ennaltaehkäisykysymystä. Ennaltaehkäisykysymys on kuitenkin paljon halvempaa kuin parantaminen sitten jälkikäteen ja myöskin ihmisen kannalta parempaa, parempi asia on ennaltaehkäisy. Miten sitten otan ennaltaehkäistä peliriippuvuutta? Mikäli nuorelta riippuvaiselta peliriippuvaista kysyy, mitä niitä hän on ennaltaehkäisystä, hän kysyy, että mistä ihmen ennaltaehkäisystä kouluissa järjestetään pienimuotoista toimintaa, Siellä estetään alkoholin väärinkäyttöä, estetään tupakointia, ja vaaditaan tai peräänkuulutetaan turvaseksiä, mutta siellä ei puhuta mitään peliriippuvuudesta. Nuorisotutkimukset Tanskassa kohdistivat huomionsa yli 3000 nuoreen. Heidän joukossaan havaittiin, että hyvin suuri määrä on riskiryhmässä rahapeliriippuvuuden suhteen. Mainonta on tähän osittain syynä. Pokeri on tyypillisesti tällainen macho, macho pelimuoto. Samaan tapaan kuin rock and roll, niin pokeri vetää puoleensa. Ja pokerin pelaaminen antaa jonkinlaista katuuskottavuutta myöskin nuorille. Ja mainonta pitäisi estää ja ennaltaehkäisevä työ täytyy aloittaa kouluista. Ja terveydenhoitoalallakin on hyvin paljon tarvetta toimenpiteisiin. Me tarvitsemme, tarvitsemme myöskin yhteistä tutkimusta. Tanska, yhteiskuningaskunta ja pari muuta maata ovat jo ryhtyneet yhteisen tutkimuksen laadintaan. Tämän tutkimuksen, tutkimus pitäisi laajentaa paljon laajemmallekin kohdistumaan koko Eurooppaan. Niin ajattelin, että muutkin voivat tähän kyllä vastata. Herra Peräkylä ilmoittautui, herra David ja Moröy voivat vastata niin ikään. Herra Peräkylä. Kiitos puheenjohtaja herra Filidekselle vastaus. En usko, että kenelläkään voi olla mitään sitä vastaan, että teknisesti, kun se on tänä päivänä täysin mahdollista, niin pelitilien saldoja rajoitetaan tarvittaessa. Jos on heikko tunnistaminen, niin pelitilin saldo täytyy olla pienempi. Jos on vahva tunnistaminen, voi olla isompi ei kenelläkään voi olla mitään sitä vastaan, että kuluttaja joutuu asettamaan tai ainakin vapaaehtoisesti tarjotaan työkalut, joilla hän asettaa viikko- ja kuukausitason pelirajoituksiaan, euromääräisiäkin. Enkä usko, että koska online-rahapelit nopeutuvat koko ajan, puhutaan muutama sekunnin välein tapahtuvista transaktioista, kenelläkään voi olla sitä vastaan, että mainontaa myös rajoitetaan ja erityyppisiä virtuaalibonuksia, joilla asiakkaita peleissä pidetään. Kiitos. Mr. David. Herra David. Um, my answer to the... Minä vastaisin tällä tavalla – pelaamisen luonne ja peliriippuvuuden luonne, se on tavallaan piilevä riippuvuus, kuten sitä kutsutaan usein. Siksi ihmiset jatkavatkin sen. Tässä kollega mainitsi, että jos aloittavat kovin nuorina, ja jos aloittavat ei pelkästään nuorina, vaan he voivat sen myös piilotella sitä hyvin pitkään – Meille tulee usein henkilö, joka on 45 ikäinen, He ovat pelanneet 20-30 vuoden ajan ilman, että kukaan on sitä mitään tiennyt. Ja se tuodaan tavallaan nyt julkisuuteen esille ja tähän yhteiskuntaan myös. Ja silloin tajutaan, mitkä ovat pelaamisen ongelmat. Mikä sitten säilyttää sen piilevänä ja mikä sallii ihmisen jatkavan pelaamista – se on ensinnäkin se, että on saatavuus on helppo, eli pitäisi puuttua saatavuuteen tarjontaan. Raha toinen, niin ikään, ja aika. Yleensä joku sanoo, että minulla ei mitään muutakaan tee, minä olen pitkästynyt, ei ole muutakaan tekemistä. Eli on kaikki yhteiskunnan eri tekijät. Katsotaan sitten ihmiset, jotka ovat törmänneet ongelmaan, pyritään löytämään ratkaisuja toisin kuin on humausaineissa, niin tämä on piilevää. Sitten ei voi jostain ihmisestä sanoa, että hän on peliriippuvainen. Internetpelaamisessa on hyvät mahdollisuudet selvittää, kuinka paljon aikaa on käytetty pelaamiseen, kuinka paljon rahaa käytetään, ovatko panokset kasvaneet. Eli kaikki tämä on kyllä järjestelmässä. Ja sitten tavallaan hukkuvat vedolyöntiin tai pelaamiseen – Tietenkin riippuu, onko hyvin taitava pelaaja. Internetissä puolestaan on tavallaan pakokeino. Pelaako tai ylipäätään ei. Tämmöisiä asioita. Annetaan vaikka kello vain käteen, että tajuvat kuinka paljon aikaa käyttävät tai tämän verran rahaa palavat tavallaan todellisuuteen. Tämän tyyppisen ratkaisuja, kiitos. Uh, Sitten esititte, että Tanskassa ja te voisitte löytää yhteenkin. Jo aloittaa tänään. Um, um, someone... Ihan hiljattain Kamkeerin työntekijä äh, teki tutkimusta nuorista pelaajista ja nuorten pelaajien lisääntymisestä ja tähän liittyvistä riskeistä. Ja tietysti me voisimme jakaa tietoa keskenämme ja myöskin kehittää tätä projektia yhdessä, koska meillä on tämä projekti tuloillaan, projekti, joka kohdistuu varsinkin nuoriin. Meidän kannattaa ilman muuta keskustella tätä keskenään. Kuka tahansa muukin voi tulla mukaan tähän keskusteluun. Varmasti molemmilla olisi tässä kiinnostusta. Herra Moroi, ehkä voi kommentoida ensinnä. Äh, Lausunnon valmistelija Rova Okoni, tervetuloa myös tähän kuulemiseen. Herra Moroi. Yes, uh, very quickly, obviously. Aivan nopeasti. En ole nyt paras asiantuntija tässä, mutta kuitenkin, jos ajatellaan urheilujärjestöjä, niiden roolia, sponsorointia, mainontaa, niin ainakin ykkösliikassa me olemme laatineet seuroja varten sääntöjä, kun ne tekevät sopimuksia operaattoreiden kanssa sen varmistamiseksi, että jotain perusmääräyksiä ainakin noudatetaan mainonnassa ja kuluttajan suojassa. Kiitos. Right. Um, well, let's... Kiitoksia. Muutama minuutti vielä aikaa. Rova Okoni, haluatteko jotain sanoa, esittää kysymyksiä? Pikkusen tässä on aikaa ja ottaa sitä muista kohdista, jos haluat jotain sanoa. Merci, monsieur le président. Je vais être... Kiitoksia ihan lyhyesti puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulin myöhässä, mutta tässä oli muita velvoitteita. Myös olen todella pahoillani, koska mitä nyt olen kuullut, niin kiinnostavaa tämä keskustelu on ollut ja alustajat ovat olleet hyvin täsmällisiä esityksissään. Vain kysymys, tämän lisäksi paljon täällä on todettukin, lisäkysymys tai oikeastaan täsmällyspyyntö herra Moröille. Hän puhui siitä, että sopimussuhteet yleistyisivät urheilutapahtumissa ja myös vedonlyöntitapahtumissa vedonlyöntioperaattoreiden kanssa, niin haluaisin kuulla, mitä hän oikeastaan tarkoittaa tällaisella sopimussuhteella. On rahavarojen uudelleenjaosta ja jos näin on, niin missä muodossa? Oui, merci beaucoup. Euh, je crois, je crois que J'ai essayé de le dire euh, tout à l'heure et Monsieur Villot aussi, je crois que c'est... Herra Villot ja moni muukin otti esille tämän kysymyksen sopimuksista, oikeudellisesti sopimussuhteista. Tämä on tärkeä kysymys urheilun integriteetissä. Tällä tarkoitetaan sitä, että urheilujärjestöt pystyisivät jotain sanomaan, kun julkiset viranomaiset harjoittavat valvontaa kaikessa siinä, joka liittyy vedonlyönti ehdotuksiin heidän omissa tapahtumissaan. Eli tarkemmin sanottuna ainakin meillä urheilutapahtumien oikeuksien haltijana meidän mielestä olisi selvää, että vedonlyöntiä voisi tapahtua, ettei sitä voisi tapahtua ilman, että meillä mitään kerrottaisiin rahavirroista esimerkiksi tai panoksista, summista, minkä tyyppistä vetoa on lyöty ja niin edelleen. Operaattorit ovat jo luoneet tiettyjä ohjelmia toki, sanotaanko se selvästi. Minusta se menee hyvään suuntaan, mutta ongelmana on se, että emme saa mitään palautetta operaattoreita ainakaan mitenkään johdonmukaisemmin. Me tarvitsemme ikään kuin tasapainoisemmat suhteet kilpailun järjestäjän ja operaattorin välillä. Loppujen lopuksi operaattori harjoittaa kilpailun tiimoilta kaupallista toimintaa ilman, että välttämättä mitään ilmoitetaan siitä tai että järjestäjä on mitään päätöksenteossa mukana. Ranskassa on menty hyvään suuntaan ja me tuemme sen tyyppistä mallia. Australiassa sitä on myös kehitelty joissakin muissakin maissa. Me olemme sitä mieltä, että tässä olisi mielenkiintoinen suunta. Ei nyt ole niinkään rahavarjoina uudelleenjaosta kyse. Luvut osoittavat, että ei tämä mikään iso summa ole. Mutta kuitenkin kyse on integriteetistä me toivomme, että Euroopan parlamentti voisi jotain suositella. Kyse on vain sopimuksista kaikkien osapuolten kesken. Kiitos. Uh, no niin, nyt haluaisin päätellä tämän osion. Ja haluaisin myös kiittää kaikkia alustajia, koska minun mielestäni tämä on ollut erittäin virkistävä keskustelu. Varmasti olette yhteydessä meihin parlamentissa muutenkin. Olen varma, että komissio mielelläänkin kuuntelee teiltä tietoja. Tässä onkin hyvä aasinsilta antaa puheenvuoro Prontolle. Hän voi esittää muutaman kommentin. Hän on vastuussa tässä sisämarkkinapääosastossa tästä aiheesta, kuten totesin aikaisemminkin. Annan hänelle nyt puheenvuoro mielelläni muutaman sanan verran. Ja sitten Jürgen Kreutzmann vetää langat yhteen. Rova Pronto. Merci, monsieur le président. Et en effet, je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vahvistaa se, mitä te sanoitte tästä kuulemisesta. Kuuleminen oli erityisen mielenkiintoinen varsinkin komission kannalta. Täällä on monia elementtejä, jotka haluamme ottaa huomioon. Ja myöskin tämän yleiskeskustelun, joka nyt haluttiin saada aikaan laskea liikkeelle. Tämä on hyvin paljon yhtenevyyttä näkemysten välillä Ensinnäkin toteaisin, että jäsenvaltioilla on hyvin paljon päätäntävaltaa omien järjestelmiensä luomisessa. Mutta tavallaan tai toisella kaikki jäsenvaltiot ovat eri tasolla ehkä kohtaamassa näitä kielteisiä ilmiöitä, laittomia ilmiöitä, jotka ovat peräisin kolmasista maissa. Kolmasista maista kaikilla mailla on tämä sama ongelma. Enemmästä tai vähemmässä määrin internet pelaamisen yhteydessä pitäisi pohtia, minkä tyyppisiin toimiin pitäisi ryhtyä ja minkälaista yhteisön apua tarvittaisiin sen mahdollistamiseksi, että voitaisiin tehokkaasti taistella laittamia ilmiöitä vastaan. Kysymys on siitä, miten voimme toimia tässä suhteessa. Neuvostossakin on keskusteltu jäsenvaltioiden kesken asiasta, tätä ei pidä unohtaa hallinnollisesta yhteistyöstä on puhuttu jäsenvaltioiden keskellä, kesken ja lainsäätien kesken. Neuvostossa on jo syntymässä sellaista yhteisymmärrystä, jonkinlainen enemmistö minun nähdäkseni sen puolesta, että yhteistyötä kehitettäisiin vähintäänkin hallinnollisella tasolla. Todennäköisesti voidaan pohtia, sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, jotta saataisiin aikaan minimisopimus sen tyyppisistä tiedoista, joita halutaan vaihtaa jäsenvaltioiden kesken. Ja täytyy pohtia myöskin, minkälaiset minimistandardit luodaan tiedonvaihtoa varten. Ja pitää ilmoittaa, mistä syystä sääntelyviranomainen esimerkiksi pyytää tietoa. Tänään puhuttiin esimerkiksi urheilutilaisuuksien asianmukaisesta järjestämisestä, urheilun rehellisyydestä, rahanpesusta, laittamista, lieveilmiöistä ja muista. Tälle tielle nyt olemme pikkuhiljaa lähtemässä. Tämä oli hyvin lyhyt näkemystä vaihto tietystikin vain, ja toivon todella, että osallistuitte osallistujat, jotka olivat tänäkin, tänäkin täällä paikalla kuulemisen yhteydessä, tai sitten myöhemmin kun komissio esittää asiakirjansa, esittävät meille kommenttinsa syksyn mittaan sitten, kun kuuleminen on saatettu komission puolella päätökseen, komissio antaa oman kertomuksensa ja parlamentti tästä todennäköisesti laatii vielä mietinnön ennen kuin komissio saa työnsä päätöksen tästä asiasta. Me haluamme ottaa huomioon kaikki ne näkemykset ja tiedot ja keskustelut, joita on käyty aiheen piir- tiimoilta, mukaan luettuna teidän valiokuntanne tämänpäiväinen keskustelu. Uh, well, thank you very much indeed. Uh... Kiitos, oikein. <clears throat> Kiitos oikein paljon osallistumisestanne. Varmasti meillä on mielenkiintoinen työ edessämme, kun tämä on niin kiinnostava aihe. Nyt loppupuheenvuoro esittelijällemme. Kiittäisin häntäkin sydämellisesti siitä, että hän on järjestänyt tämän hyvin mielenkiintoisen kuulemistilaisuuden. Täällä oli todella päteviä puhujia. Suuri määrä. Kiitos siitä. Jörgen Kreutzmann, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Minä kiittäisin myös varjoesittelijöitä, jotka kokouksessa tekivät ehdotuksiaan. Me pyrimme siihen, että mahdollisimman laajalti katoimme Euroopan, emmekä keskittyisi ainoastaan yhteen maahan. Jos yhteenvedonomaisesti voidaan vaatimukset esittää, pitäisi taistella laitonta rahapeliä vastaan. Me haluamme taistella peliriippuvuutta vastaan, vedonlyönnin ongelmat. Suomi on menestyksekkäästi hoitanut – nettipeleihin pääsykysymyksen. Tässähän todella vaadittaisiin nyt eurooppalaista sääntelyä, koska muutenhan nämä asiat eivät hoidu. Mutta entä subsidiariteettiperiaate? Nyt kyllä on mielenkiintoista nähdä, mitä me yhdessä voimme saada aikaiseksi varjoesittelijöiden kanssa, koska voisin jo kuvitella, että kaikki nämä asiat, jotka me haluamme ottaa esiin, vihreä kirjahan jättää kaiken avoimeksi, jos näin voidaan sanoa. Siinä mielessä kyllä, jos meillä olisi laaja parlamentin enemmistö, voisimme ajaa kaikkia niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Ja näin sanoisin, että tarvitaan vähän painetta jäsenvaltioiden suuntaan lisäyhteistyön yhteistyön puolesta, koska kaikille puolenrajat ylittävästi täällä nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Sitten me katsotaan, miten pärjätään tuon subsidiariteettiperiaatin kanssa. Jäsenvaltioiden ei ole tätä pakko tehdä, mutta jos jäsenvaltiot eivät toimi, meillä on Euroopassa pirstaloituneet markkinat, tämä ei edistä mitään. Kuulemistilaisuus on sen osoittanut, että eurooppalaiset säännöt ovat tarpeen, ainoastaan näin voidaan ratkaista nämä ongelmat. Mutta Subsidiariteettiperiaate on mainittava tässä ennen kaikkea. Ehkä näin kuitenkin voitaisiin saada jotain vauhtia tähän esittää vaatimuksia komission suuntaan yhdessä parlamentin kanssa, siis että meidän tulisi nyt edetä. Tässä mielessä haluaisin toimia, edustaja Saldemose täällä jo nyökkäili. Varmasti menemme tässä pidemmälle sen pohjalta, mitä te ne esititte. Minun mielestäni emme halua jättää tätä aihetta nyt sikseen ja minä odotan mielenkiinnolla kaikkien teidän panostusta, myös varjoesittelijöiden. Me pyrimme yhdessä hoitamaan tätä asiaa Euroopan laajuisesti. Kiitos paljon. Uh, Hyvä, kiitoksia kovasti kaikille. Aivan lopuksi aikataulusta. Kreutzmann lähettää mietintönsä kääntämistä varten ensi viikolla tietääkseni. Sitten sitä me mietimme vielä 12. heinäkuuta tarkistuksen määräaikaa heinäkuun puolessa välistä ja elokuussa. Sitä tarkastellaan ja äänestetään syyskuussa. Se sopii hyvin myös komission aikatauluihin, kun siellä uudelleen tarkastellaan vastauksia vihreän kirjaan mitäpä tässä muuta kuin kiitän lopuksi vielä kaikkia vieraitamme. Varmasti voimme kyllä nyt uploadit teille esittää. Kiitoksia kovasti. Valiokunnan jäsenille tiedoksi, että tapaamme huomenna kello yhdeksän. Unkarin kilpailukykyministeri on paikalla. Hän on valiokunnan Vanha ystävä hän kertoo Unkarin puheenjohtajakaudesta kymmeneltä. Me tarkastelemme kuluttajaoikeusdirektiiviesitystä. Sen jälkeen toinen mielenkiintoinen kuulemistilaisuus tulleista. Ja Herra Salvini on tässä esitteenä rouva Charles aivan varmasti palaa, sen tiedän siinä, koska hän on ollut mukana paljon siinä. Kiitoksia kovasti kaikille, hauskaa illan jatkoa.